Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Hyvää huomenta, jatkamme kokoustamme. Ja nyt ensiksi haluan kertoa teille koordinaattorien päätöksistä äh, eilisestä. Ne on teille jaettu ja jos mitään vastalauseita kello 15 mennessä ei ole, niin sitten päätökset on hyväksytty. Sitten seuraava kohta, liikennepolitiikan valkoinen kirja ja esittelijänä on Wim van den Kamp. Ja koska hän on jo paikalla, niin hän saa aloittaa ja esitellä mietintönsä. Teillä on puheenvuoro. Eh, meneer voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Tällaisena aurinkoisena, mutta vielä vähän viileänä keväisenä aamuna. Tänään haluaisin esitellä teille työasiakirjan, joka koskee puolivälin tilannekatsausta liikennepolitiikan valkoisen kirjan täytäntöönpanosta vuonna 2011. Ne teistä, jotka olette lukeneet tämän tekstin, ovat huomanneet varmastikin, että minä ja henkilökunta laadimme työasiakirjan, joka on yhdistelmä innovaatioita ja jatkuvuutta olisi varmaan liiottelua sanoa, että vuoden 2011 valkoinen kirja on täysin toimeenpantu tai että meidän pitäisi tämä koko asia hylätä, koska se on ollut täysin epäonnistunut. Ei näin ole. Työasiakirjassa on mukana jatkuvuutta takaavia seikkoja, joita me yhä toimeenpanamme, kestävyyttä, modaalista siirtymää esimerkiksi mutta siinä voisi olla mukana myöskin uusia ulottuvuuksia liikennesektorilta, esimerkiksi älykkäät liikenneverkot ja nopeammat yhteydet internetin välitykselläkin. Tämähän vaikuttaa liikennealaan. Nämä asiat on ottanut myöskin huomioon. Tämä oli ensimmäinen kommentti, niin minulla on seitsemän kommenttia. Toisekseen olen tarkoituksena tässä muuttanut hiukan paradigmaa – olen aloittanut taloudellisesta näkökulmasta tarkastelun. Liikenne on tärkeä tekijä taloudessamme ja monet ihmiset haluaisivat ansaita elantonsa hyvin liikennesektorilta, joten tässä olen korostanut hiukan vähemmän kestävyyttä ja hiukan enemmän taloudellisia aspekteja. Ihmisten täytyy voida ansaita elantonsa sektorilla. Kolmas seikka – liittyy tähän modaaliseen siirtymään Yhteismodaliteetti, joka oli vuonna 2011 työasiakirjassa tärkeä seikka tarkoituksena, on siis luopua ilma- ja tieliikenteestä ja siirtää kuljetusta enemmän vesi reiteille ja rautateille. Selkeästikään tässä ei olla onnistuttu. Jos tarkastelette sisävesiyhteyksiä ja niiden käyttöä, niiden käyttö ei ole vuoden 1997 jälkeen juurikaan muuttunut lainkaan. Tässä keskityn yhteismodaliteettiin enkä niinkään siirtymään, vaan siihen, että kahta rinnakkaista modaliteettia vahvistettaisiin. Neljänneksen haluaisin tämän toteuttaa luomalla kannustimia eikä niinkään rangaistuksia. Me tässä mielestäni me puhumme liikaa rangaistuksista ja korkeammista maksuista. Meidän pitäisi enemmänkin miettiä, minkälaisia kannustimia voimme tarjota ihmisille, jotta he saisivat tätä modaalista siirtymää aikaan. Ja esimerkiksi työasiakirjassa ähm, voitaisiin myös ottaa innovaatiota mukaan. Minä näen tässä selkeän yhteyden. Tämä tuli eilenkin esiin tullijärjestelmien ja innovaatioiden välillä. Mielestäni ei olisi järkevää aloittaa poliittista väittelyä eurooppalaista tullijärjestelmäsi. Tarkastella sitä, kuinka jäsenmaat voivat käyttää toissijaisuutta ja ratkaista ongelmat, jotka ovat on, olemassa innovaatioiden kautta. Ja tämän lisäksi haluaisin ilmaista huoleni klassisen infrastruktuurin tilanteesta. Modaalisen siirtymän aikana klassinen sisävesi, liikenneverkosto ja rautatieverkosto ovat jääneet jälkeen. Mielestäni me tarvitsemme todellakin pohdintaa tämän suhteen. Tämä on hyvin huolestuttavaa on luonnollisesti hyvin modernia toteuttaa kaikki ilmaliikenteen ja internetin kautta. Mutta meidän tulee myöskin ajatella klassista infrastruktuuria ja sen huoltoa. Euroopassa olemassa olevan infrastruktuurin huoltoa, sillä huollon taso on tietyissä maissa nyt kriittisellä tasolla, esimerkiksi Saksassa siellä huolto on jäänyt jälkeen ja niin meidän pitää ottaa sekin huomioon. Sitten viimeiseksi liittyen perinteiseen infrastruktuuriin ja sen huoltoon. Tämähän luonnollisesti liittyy eurooppalaisten strategisten investointien esirahastoon. Huolet, joita liikennevaliokunnalla on, on ilmaistu verkkojen Euroopan välineen suhteen ja niin sen suhteen, kuinka tämä liittyy esirahastoon. Meidän pitäisi ehkä tarkastella sitä, kuinka voisimme mietintöön ottaa jotakin mukaan valkoisen kirjan osalta tähän liittyen. Ja sitten lopultakin kestävyys. Tiedän, että tämä on suuria huolenaiheitanne, mutta mielestäni se pitää ottaa mukaan politiikan tavoitteena, enkä minkälaisena sanktiona. Kiitoksia. Kiitoksia erityisesti tästä viimeisestä lauseesta. Olin iloinen, että olemme samaa mieltä siitä, että kestävyys on erittäin tärkeä ilman sitä, mikä ei toimi. Olen yllättynyt, mutta olen iloinen. Claudia Tarpatelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä tekstistä koska äh, liikennesektori on erittäin monimutkainen sektori, jossa on erittäin useita ulottuvuuksia, ja olen iloinen, että prioriteetit löytyvät äh, Vandenkampin äh, tekstistä. Uskon, että tämä mietintö, josta tästä keskustel, tänään keskustelemme, tulee erittäin hyvässä vaiheessa ja se liittyy myöskin tähän valkoisen kirjan täytäntöönpanoon vuodelta 2011. Tässä komissio on ottanut kuulemismenettelyn käyttöön eri osapuolten kanssa. Toivottavasti meidän mietintömme on hyvä panos tämän valkoisen kirjan uudistamiseen. Minä tulee liikennepolitiikkaan, mielestäni olemme tärkeässä vaiheessa, todellakin tien haarassa, ja Euroopan parlamentin yritykset tarkastella valkoisen kirjan täytäntöönpanon tasoa toivottavasti otetaan vakavasti huomioon, kun ajatellaan resurssien järkevää ja älykästä käyttöä. Meidän täytyy ymmärtää, että talous on ollut jo pitkään säästö kuurilla ja silloin toivomme, että nämä toimet voidaan mahdollisimman pian saada täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti. Minä olen SND-ryhmän varjoesittelijä. Minulla on muutamia eh, kommentteja liittyen ryhmämme prioriteettiin kolme eri luokkaa. Ensinnäkin sosiaalinen ulottuvuus ja haluaisin vielä eh, onnitella esittelijä siitä, että hän on ottanut tämän sosiaalisen ulottuvuuden mukaan, joka on SND-ryhmän prioriteetti. Ja myöskin työskentelyolosuhteiden harmonisoiminen ja parantaminen niille, jotka työskentelevät liikennealalla, sertifiointi, liikenteen alan toimijoiden koulutus, se on otettu mukaan tähän mietintöön. Lisäksi haluaisin ehdottaa erilaisia aloitteita, jotka toivottavasti toteutuvat lainsäädäntöhankkeissa. Mitä tulee infrastruktuuriin. Me tarvitsemme modernia ja tehokasta infrastruktuuria ja eh, infrastruktuuriinvestointeja. Ne eivät ole pelkästään tarpeen, vaan ne ovat yksi niistä harvoista investoinneista, joilla on äm, ehm, vaikutusta moneen sukupolveen. Niillä on siis pitkän tähtäimen vaikutusta. Ne varmistavat työpaikkoja ja voittoa. Ja lisäksi niillä on myös tällainen nelinkertainen Ähm, kerrannaisvaikutus, mitä tulee Euroopan unionin BKT. Me tarvi, meidän täytyy keskittyä infrastruktuuriin, koska tarvitsemme kunnollisia verkkoja, joita käytetään äh, rationaalisella tavalla. Äh, lisäksi meillä on myös äh, ongelma siinä, miten julkisia määrärahoja käytetään infrastruktuurien rahoittamiseen. Tässä meillä täytyy olla hyvä lähestymistapa. Ja lisäksi meidän täytyy myös katsoa, millä tavoin verotamme näitä käytettyjä infrastruktuureja. Meillä täytyy katsoa myöskin, miten kvantifioimme tätä ulkoistamista, koska mielestäni ei ole oikein se, että käyttäjä, infrastruktuurin käyttäjä maksaa pelkästään tästä. Meillä täytyy olla rationaalinen ja tehokas rahoitusjärjestelmä. Sitten Äh, hiilen vähentäminen äh, liikenteessä, sen täytyy olla mahdollisuus, äh, mahdollisuus erilaisille liikennemuotojen kehittämiseen. Tietenkin keskitymme hyvin paljon ympäristön suojeluun, mutta saman aikaan meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on kohesiomaita, jotka tarvitsevat suurempaa investointitukia, jotka, joiden täytyy pystyä käyttämään kaikkia liikennemuotoja. Siksi olisi tärkeää, että äh, keskittyisimme kaikkien liikennemuotojen kehittämiseen Euroopan unionissa, koska tämä äh, loisi tämän kerrannaisvaikutuksen ja voiton taloudessa, joka sitten voidaan myöskin hyödyntää ympäristön suojelussa mm, ja hiilestä riippuen riippuvuuden vähentämisessä. Ja sitten tämä mietinnön integroitu lähestymistapa on tärkeä. Me emme voi keskittyä pelkästään liikenteeseen, koska liikenne liittyy hyvin läheisesti talouteen ja energiaan, ja siksi me tarvitsemme tehokkaan liikennejärjestelmää, mitä tulee resurssien käyttöön, täytyy olla läheinen yhteys myöskin energiapolitiikkaan ja tähän yhteiseen teisiin eurooppalaisiin liikennemarkkinoihin. Meidän täytyy nähdä mm, liikenne myös tällaisena integroituna palveluna, jota tarjoamme kansalaisina. Meidän täytyy liikennejärjestelmää pitää tällaisena integroituna järjestelmänä, palveluna, jota tarjoamme liikenteen käyttäjille. Ja lisäksi meidän olisi löydettävä jonkinlainen kompromissi, mitä tulee erilaisiin liikennemuotoihin. Meidän tulisi erityisesti keskittyä kaupunkiliikenteeseen, koska tämä yleensä aiheuttaa paljon ongelmia, ruuhkia, äh, ilmanlaadun heikkonemistä, liikenteen tehottomuutta, äh, parkkipaikkojen vähäisyys kaupungeissa. Ja sitten viimeinen asia, joka on myös henkilökohtainen huolenaiheeni, on tieliikenteen turvallisuus. Meidän täytyisi ottaa huomioon myös tähän liittyviä kysymyksiä. Toivotan kaikille, jotka työstävät tätä mietintöä paljon menestystä ja mielelläni teen tarkistuksia tähän, koska toivoisin, että tämä olisi äh, tärkeä asiakirja, jonka komissio ottaisi huomioon. Tässä olisi asiakirja, joka otettaisiin huomioon, kun komissio tekee tätä äh, uudelleenarviointia. Ja että tämä mietintö äh, toisi uusia lainsäädäntö ehdotuksia, jotka parantaisivat liikennejärjestelmää ja hyödyttäisivät kansalaista. Kiitoksia. Dank. Jetzt Thomas. Paljon kiitoksia. Sitten Thomas Poreba. Dziękuję bardzo, panie Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on nyt kunnia puhua meidän varjoesittelijän puolesta esittää hänen kantansa tähän lausuntoon. Lähden liikkeelle alus siis siitä, että valkoisen kirjan toimeenpano varmastikin on mahdollisuus, joka merkitsee sitä, että voidaan katsoa tavoitteita, joita tuossa valkoisessa kirjassa on asetettu Euroopan unionille. Minä haluaisin kiittää esittelijä, haluaisin osoittaa hänelle arvostukseni siitä, että hän on tarttunut tähän aiheeseen, mutta minä haluaisin myöskin maista kriittisiä kantoja, mitä tulee nimenomaan mietinnön viestiin. Siinä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, hiilettömyys, asteittainen perinteisten polttoaineiden käytön lopettaminen, jotka ovat tavoitteita, jotka meidän mielestämme ovat hyvin vaikeasti toteutettavissa – Kysymys on siis myös nykyaikaistamisesta autoteollisuuden alueella. Autoteollisuus on yksi suurimmista työnantajista Euroopan unionissa, mitä ei saa unohtaa. Ja tämä voi johtaa kriisiin tällä talouden alalla jopa. Ja tässä yhteydessä on muistettava, että vaihtoehdot, mitä vaihtoehdot mainitaan, myöskin vaihtoehtoiset energialähteet, esimerkiksi liuskekaasu, se voi olla edullinen, hyvä väline, joka on jäsenvaltioiden käytettävissä. Toinen asia on sitten vapaa kilpailu liikennemarkkinoilla, siis rautatie liikenteessä. On esimerkiksi nähtävissä jonkin verran edistysaskelia lentoasemien ja lentoyhteyksien osalta tilanne on se, että on hyvin vaikea puhua vapaista markkinoista. Ja sitten on tietysti muita alueita, joissa voidaan todeta, että niilläkin rajoitetaan maanpäätä kilpailuja, kapotaasi tieliikenteessä. On olemassa tiettyjä protektionismia, jota eri jäsenvaltiot käyttävät ja jota käyttäen ne myöskin loukkaavat EUn perusperiaatteitaan, tarpeita, jotka liittyvät liikenteeseen. Nimenomaan Euroopan itäisessä osassa on pitkiä, pitkäaikaisia puutteita tai ollaan pitkälti jäljessä kehityksessä. Se merkitsee sitä, että maanosan tuo osa strategisesti on tulossa kuitenkin yhä tärkeämmäksi menemään geopolitiikkaa ajatellen. Puhuja keskeyttää ja toteaa, että hän ei voi jatkaa, koska salissa on liikaa melua. Niin pyytää sitä kuuntelette puhujaa, ettekä pidä mitään sivukeskusteluja. Se, että jos tarvitaan nykyistä poliittista tilannetta Euroopan unionin rajojen itäalueilla, voidaan sanoa, että näitä tämä mietintö oikeastaan ei kosketa. Kuten sanottu, kysymys on siitä, että strategisesti tuo alue tulee yhä tärkeämmäksi, mutta liikenneteknisesti tarkasteltuna sitä ei vielä ole oikein sidottu verkostoihin. Tämä on asia, joko, joka tarvitsee meidän huomiotamme. Täytyy ottaa huomioon myöskin eh, huomioon se, miten pannaan toimeen valkoinen kirja, että siinäkin yhteydessä otetaan nämä asiat huomioon. Ja ECR-ryhmä haluaisikin tästä syystä eh, jättää sen tehtäväksi, että tämä asiakirja varsin hyvin heijastelisi vallitsevaa tilannetta Euroopan unionissa. Kiitoksia. Sitten Gesine Maisner. Niin, kiitoksia. Haluaisin sydämesti kiittää Wim van de Meillähän oli jo varjoesittelijöiden kokouskin jolloin katselimme tätä eh, työasiakirjaa ja se oikein hyvässä hengessä eh, järjestettiin ja olimme yllättyneitä, eh, kuinka, paljon er, kuinka vähän eroja on. No kyllä niitä eroja on, älkää pelätkö puheenjohtaja, mutta me olimme kaikki samaa mieltä siitä, että liikenneala on erittäin tärkeä sisämarkkinoilla ja myös kasvu- ja työllisyyden työohjelmaa varten liikenneala on erittäin tärkeä. No sitten tämän väliaikaisarviointi, kuten Wim van de Kamp sanoi, on oikein ja hyvä, että uudelleen käsittelemme tätä valkoista kirjaa ja yritämme sitä vähän suunnata uudelleen. Ja puhun joistakin asioista, jotka esittelijä tässä työasiakirjassa mainitsi, joita pidän hyvinä ja sitten vielä lisään siihen muutaman asian. Ensinnäkin äh, hän sanoi, että jokainen liikennemuoto itsessään pitää optimoida. Olen samaa mieltä, me emme saa unohtaa tätä huomiota myös, kun puhumme komodallisuudesta, liikennemuotojen yhteistoiminnasta, kaikesta muusta niin kuitenkin jokaisen liikennemuodon itsessään on oltava tehokkaampi, koska liikenne tulee kasvamaan ja meidän on katsottava, miten me siitä selviämme, koska me tarvitsemme liikennettä, jotta sisämarkkinat toimisivat ja jotta Eurooppa pysyisi hyvässä asemassa. Siksi mielestäni on hyvä, että Wim van de Kamp on puhunut pidemmistä rekoista. Tiedän, että tämä on aihe, josta riidellään täällä valiokunnassa, jota on vähän nyt siirretty pois, mutta kokeet ovat osoitteet, joissain kohdin tämä on hyvin ekologinen ja taloudellisesti hyvä järjestelmä tieliikenteen vähentämiseksi, on hyvä, että hän tämän mainitsi. Tässäkin asiassa meidän ehkä palattava Lightfriedin mietintöön. Meidän on huomioitava, että tulevaisuudessa jopa 48 jalan kontteja on merillä liikenteessä. Meidän on katsottava, miten näitä sitten käsitellään eteenpäin. Sitten puhuttiin tästä liikenne muotojen muuttamisesta. No se on ihan hyvä, mutta emme me siinä onnistu. Emme tietenkään kaikkea saa teiltä vesille ja rautateille. Emme me siinä onnistu. Meillä ei ole riittävästi rautatieyhteyksiä ja jokia ja kanavia. Niitä on parannettava. On myös katsottava ympäristövaikutusten arviointia. Tämä ei siis toimi niin helposti. On hyvä, että puhutaan komodallisuudesta. On hyvä, että tämä tässä mainitaan sitten. Lähimerenkulku ja sisävesiliikenne on tämä on asia, joka usein unohdetaan. Puhumme aina rautateistä, mutta puhumme liian vähemmän vesiliikenteestä. Ehkä siksi, että joissain jäsenvaltioissa ei ole tällaista ja vesiliikenneväyliä, mutta silloin kun ne on olemassa, niin niitä pitäisi hyödyntää paremmin, jotta tieliikennettä voitaisiin vähentää. Sitten kun puhutaan uusista teknologioista, on oikein, että kun tehdään tällainen väliaikaisarviointi, katsotaan mikä on tilanne, mitälaisia innovaatioita on, pitäisikö niihin viitata. Esittelijä tässä puhuu tästä putkikuljetusjärjestelmästä, tulen sen tähän ottamaan mukaan. Pidän sitä Mm, hyvänä. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa tähän mukaan, ovat köysiradat. Niistä keskustellaan paljon Hampurissa, keskusteltiin tästä, sitten sitä luovuttiin, mutta se voitaisiin tehdä sataman yläpuolelle. Se olisi sekä matkailukohde että tällainen liikennemuoto, joka ei aiheuta saasteita ja joka satamilla saa esimerkiksi yhdistää paikkoja, jotka on muuten vaikeasti yhdistettävissä. Sekin on siis otettava mukaan on erittäin tärkeää, että että huomioimme ja viittamme siihen, että olemassa olevat lait, ten ja verkkojen Euroopan väline, että ne pannaan täytäntöön. Ei tarvita välttämättä paljon uusia lakeja, vaan se, mikä meillä on olemassa, se pitäisi toteuttaa TNT ja verkkojen Eurooppa esimerkiksi. Näistähän juuri keskustelemme. Tietenkin meidän täytyisi toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti, se on aivan selvää. Ja sitten lopuksi, kyllä me tästä vielä monesti tulemme keskustelemaan. Ja tämä liittyy eiliseen keskustelen. Tämä saastuttaja ja käyttäjä maksaa periaate ja korvamerkinnät, se on asia, jota meidän on seurattava myös tämän valkoisen kirjan kautta, että viittamme siihen, että voi olla ihan järkevää että otetaan käyttöön tällainen tiemaksujärjestelmä, harmonisointu Euroopassa, josta syntyvät tulot sitten investoidaan infrastruktuureihin. Meidän pitäisi tässä tukea komissiota, jos komissio ehdotuksen tekee, ja sehän on sanonut, että se pian ehdotuksen tekee. Kiitoksia. Kiitos, ja sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset Vimille hänen rakentavasta ja selkeästi uuteen suuntaavasta yhteistyöstä valkoisen paperin uudistamisen osalta. Jatkossa huomioita englanniksi kuin NGLn varjona. Uh, it's worth noticing how much the transport On syytä katsoa, miten pitkälti liikennesektori ja maailma meidän ympärillämme ovat muuttuneet viime vuosina – ja tästä syystä olisin innokas päivittämään meidän lähestymistapaamme kunnianhimoisemmin. Me tarvitsemme todellakin hyvin erilaista näkökantaa ajatellen ympäristö- ja ilmastokysymyksiä, digitalistumista ja liikennettä eurooppalaisen kasvun lähteenä. Ensinnäkin hiili, liikenteen hiilivapaaksi tekemisestä se ei voi odottaa. On selvää, että ilmastonmuutos on haaste koko liikennesektorille. On kiistämätön tarve voimakkaasti leikata päästöjä sekä logistiikan osalta että myöskin matkustajaliikenteessä. Yhä enemmän ihmisiä kuolee liikennepäästöjen haitallisiin vaikutuksiin huomattavasti enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa. Ja minusta meidän täytyy ajatella tätä myöskin uudella tavalla – Siksi kunnianhimoisiin toimiin täytyy ryhtyä nyt, jotta voidaan edistää vihreämpiä energialähteitä. Vuonna 2011 valkoisessa paperissa jo asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotka liittyvät hiilen, hiilettömään liikenteeseen. Valitettavasti kuitenkin on ollut enemmän sanoja kuin tekoja. Ja meidän täytyy todellakin nyt arvioida meidän välineistöämme ja katsoa, mitkä ovat sopivammat toimenpiteet ja panna niitä asianmukaisesti toimeen kautta Euroopan. Liikenteen lisääntymistä, sen kysymisen, kysymisen, kysymisen lisääntymiseen vaikuttaa digitaalistuminen, esimerkiksi autojen äh, ja yhteiskäyttö ja tähän liittyvät kysymykset ja myöskin kaupankäynti, ostokset äh, verkossa tekevässä sen, että ihmisen tarvitsee muuttua, liikkua, tieto liikkuu sen sijaan se, että liikenne, ja sitten liikennettä automatisoidaan. Digitaalistuminen ei ole vihollinen, mutta ystävämme, ja se auttaa meille apua, ja meidän pitää siis sallia sen auttaa meitä. Se on todellakin vaikuttava tapa parantaa, lisätä myöskin tuottavuutta liikennesektorilla, ja automatisoitumisen uskotaan nopealla kehityksellä myöskin tekevän liikenteestä turvallisempaa. Mitä tulevat sitten nämä, eh, näihin eri muotoihin, joissa yhteiskäytetään eri välineitä, autoja ja vastaavaa, on tehnyt tilanteesta sen, että tarvitaan vähemmän yksityisautoja ja tulee myöskin vähemmän ruuhkia ja vähemmän päästöjä ja tarvitaan vähemmän tilaa autoille kaupunkialueilla. Meidän täytyy muuttaa lähestymistapamme, joka tähän saakka on perustunut siitä, e, siihen, että yksityisautot ovat olleet liikennetilanteessa e, päivittäis, päivittäiselämän selkäranka, nyt pitäisi sallia toisenlaisia malleja, ja minä näen, että on vain yksi asia, joka on keskustelun kohteena tällä hetkellä, ja se on Uber, joka sovellutuksena on tullut synonyymiksi kaikille uusille liikennemuodoille, jotka perustuvat digitaaliseen vallankumoukseen ja tällaisen periaatteessa jaetaan äh, enemmän hyödykkeitä taloudessa, mutta jos me katsomme tätä täsmällisemmin, niin tätä kautta voidaan saada uusia räätälöityjä palveluita asiakkaille ja antaa myöskin uusia työpaikkoja ja saadaan uusia yrityksiä liikennesektorille. Säätäjien ja hallinnoijien äh, voidaan sanoa, että ovat olleet hiukan sekaisin. Ja totta kai perinteiset markkinoinnin toimijat ovat nyt iskeneet takaisin, mutta haluaisin korostaa yhteen asiaa, yhtä asiaa. Euroopassa yksistään on jo 15-20 miljoonaa henkilöä, jotka jollakin tavoin käyttävät miksi autoa tai muuta kulkenevaa yhteiskäytössä on 8 miljoonaa, miljoonaa rekisteröityä Uberin käyttäjää maailmanlaajuisesti, joten meidän on tunnustettava, että on olemassa tiettyä kysyntää – jota perinteiset toimijat eivät ole pystyneet tyydyttämään. On aika sääntelijöiden päättää, mitä tehdä, joko suojella nykyisiä perinteisiä markkinarakenteita tai antaa tilaa digitaalisille liikennemuodoille, yhteiskäytölle tai muille ratkaisuille. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että me teemme tämän markkinatoimin, markkinamuutokset eurooppalaisella tasolla, että kunnioitamme korkeaa tasoa turvallisuudessa ja ympäristön osalta ja huolemme siitä, että kilpailu on oikeudenmukaista. Jos me ajattelemme kehitystä ja markkinoille pääsyä uudet palvelut, niiden osalta tämä voisi olla myöskin hyvin kään, mielenkiintoinen kään Euroopan kansalaisten osalta, kun sitten – liikennesektori voidaan nähdä myöskin kasvun lähteen Euroopassa. On paljon puhetta siitä, miten liikenne on yhtenäismarkkinoiden ja talouden selkäranka, mutta kuitenkin unohdamme sen silloin, kun puhumme uusista yritysmahdollisuuksista ja uusista ratkaisuista. On valtaisa potentiaali maailmanlaajuisesti koko liikennesektorilla ja Euroopassa on kaikki, mikä tarvitaan siihen, että Euroopasta voisi tulla se, joka luo standardit vihreälle, korkeatasoiselle asiakaspalvelun suuntautuneelle tehokkaalle liikennejärjestelmälle. Meidän pitää nyt vain hallinnoida näitä asiaa ja puuttua asioihin aikaisemmin ja meidän täytyy toimia asian mukaisesti. Me tarvitsemme uutta eurooppalaista mallia liikennejärjestelmille niin, että toimimme ennakoivasti, emmekä vain reagoi. Ja haluaisin, että Eurooppa ei menettäisi mahdollisuuksia kilpailussa, mitä tulee älykkäisiin, energiatehokkaisiin liikennemuotoihin, esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin ja Aasian maihin. Minusta hetki on nyt oikea. Me voimme nyt muuttaa eh, tilannetta käyttää valkoista kirjaa, joko muutamme tilanteen tai menitämme pelin, muut voittavat, emmekä me voi odottaa tässä. Minä rohkaisisin meitä kaikkia olemaan avomielisiä, toimimaan eh, ja niin, että meillä olisi myöskin erilaisia pilottikokeiluja, jolloin me voisimme helpommin saada aikaan uusia työpaikkoja, joita me kaikki odotamme. Dankeschön, jetzt Bas Eichhout. Kiitoksia sitten Bas Eichhout. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kollega Vin Vanekampille tästä ensimmäisestä keskustelun asiakirjasta. Kuuntelin Vandekampia hyvin tarkkaan, kun hän esitteli työnsä, sillä tällä hetkellä, jos tarkastelemme keskusteluasiakirjaan vielä hiukan epäselvää, mihin suuntaan lähdemme. Kaikki aiheet tuodaan pöydälle, se on oikein hyvä asia, mutta lopultakin meidän luonnollisesti pitää ajaa niitä eteenpäin johonkin suuntaan, sillä muutoin me vain luonnostelemme tällaisen epämääräisen toivelista-asiakirjan, josta kaikki olemme samaa mieltä ja sitten etenemme seuraavaan mietintöön. Ja toivon, että tällaista ei tapahdu. Me olemme tehneet jo tarpeeksi tekstejä kommunikaatiossa tulevaisuudesta. Varmastikin komissio pystyy tekemään kasan uusia valkoisia kirjoja liikennealan tulevaisuudesta, mutta jotakin pitäisi muuttaa. Tämä on kaikkein tärkeintä ja siksi kuuntin tarkkaan edustaja Vanne Kampia ja minua hämmästytti hiukan hänen tapansa viitata kestävyyteen, sillä hän sanoi, että no minä keskityin hiukan enemmän talouteen ja vähemmän kestävyyteen, sillä me tarvitsemme työpaikkoja. Tämä kuulostaa vähän siltä, että herra Van de vielä tässä vanhassa paradigmassa, jossa nämä kaksi asiaa ovat vastakkaisia, vaikka mielestäni ne kulkevat käsi kädessä. Ja lopulta hän sanoi, että kestävyyden pitäisi olla politiikan lopputulos. Olen täysin samaa mieltä, mutta miksi hän sanoi aikaisemmin päinvastoin? Kun tarkastelemme asiaa, kestävyys on ydintä, emme me sitä, ellei muuta asioita, mitä tulevaisuutta ei ole. Siksi tämä on hiukan hämmästyttävää mutta meidän pitäisi tehdä töitä, jotta kestävyys olisi ydintä ja jotta saisimme niitä tuloksia, joita haluamme aikaan myös työllisyydessä. Haluaisin sanoa, että jos tekisin jonkinlaisen arvioinnin tilanteesta, jossa nyt olemme, ja valkoisesta kirjasta, tunnen tässä jonkinlaista kiireellisyyden tuntua tämän komission julkilausuman jälkeen. Valtava kriisi on puhjennut ja tiedämme, että emme voi vuoden 2007 vanhoihin malleihin palata. Silloin maailma oli oikein mukava ennen kriisiä, mutta se ei enää toimi. Jos tarkastelemme esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita, liikenne on ainut sektori, joka yhä tässä kasvaa ja se on asia, joka tulee muuttaa. Jos tarkastelemme kaikkea, mitä olemme tehneet, kaikkia näitä toiminta-aloja, kaikkia prioriteetteja emme ole paljonkaan tehneet. Paljonkaan ole muuttunut. Luonnollisesti komissio tekee tavoitearviointia, ehkäpä ensi vuonna saa aikaan hyvin vaikuttavan listan asioista, jotka ovat muuttuneet, mutta olkaapa rehellisiä. Meillä on vielä paljon ongelmia liikennesektorilla. Emme saa tässä itseämme pettää. Liikennevaliokunnan jäsenenä meidän pitäisi puhua kovemmalla äänellä tässä myös siksi, että tässä on mahdollisuuksia käsillä. Siksi meidän pitäisi sanoa, että kestävyys ja talous voivat kulkea käsi kädessä, jos tarkastelemme eh, digitalisaatiota, innovaatiota, ajoneuvojen jakamista. Kaikki nämä asiat ovat merkkejä siitä, että liikenneala muuttuu nopeasti ja välillä tuntuu siltä, että monet ihmiset tarkastelevat näitä vanhoja ratkaisuja, jotka eivät auta. Tässä meidän pitäisi todellakin tehdä ponnistuksia, jotta toimisimme vahvemmin. Sitten tämä modallin siirtymä. Paljonkaan ei tapahdu. Eh, Herra Van de Kamp sanoi, että hän haluaisi enemmän kannustimia vähemmän sanktioita. Minun kysymys esittelijälle, voisitteko selittää hiukan, mitä tarkoitatte tällä ja mitä tällaisella palkkioilla tarkoitatte? En oikein näe, mikä teidän suunnitelmanne tässä on, mutta olen sille avoin. Toivon, että te ette ainakaan tarkoita sanktioiden suhteen sitä, että puhut puututtaisiin hinnoitteluun. Nyt jos tarkastellaan, että tarkastellaan tämän hetken liikennesektorin hinnoittelua, se ei ole tasaisesti jakoutunut lainkaan. Ja jos me pitäydymme tässä, niin modaalinen siirtymä on vain teoria. Hinnoittelun pitäisi olla kunnossa. Tässä meillä on valtava ongelma, jos tarkastelemme sitä, minkä tyyppiset liikennemuodot on suljettu kaikista tuista ulos. Tämä on asia, jossa meidän pitäisi olla kriittisempiä, ei vain meidän vihreiden Vandekampin kaltaisen kollegan pitäisi olla täysin samaa mieltä tässä asiassa. Meillä pitäisi olla tasapuolisempi jakauma. Jos kuvitellaan, että markkinat korjaavat tilanteen, niin ei näin tapahdu. Mielestäni tässä on myöskin hyvä tilaisuus valkoisen kirjan keskustelun yhteydessä käsitellä urbaania liikkuvuutta. Tässä meillä on valtava haaste. Meillä on myöskin urbaaniin liikkuvuuteen, kestävään urbaaniin liikkuvuuteen sitä koskeva mietintö tulossa. Meidän pitäisi todellakin yhdistää se tähän aiheeseen. Ja on myöskin erittäin tervetullutta, että esittelijätte sosiaaliset ulottuvuudet mukaan, mutta olen sitä mieltä, että lopultakaan emme voi ihmisten käyttäytymiseen liittyviä muutoksia sulkea ulos. Jos me otamme kaikki nämä haasteet vakavasti, emme voi luoda jonkinlaista teknistä listaa ja kuvitella, että se ratkaisee kaiken. Me emme voi tässä sivuttaa sitä, kuinka tärkeää on ihmisten käytöksen muuttuminen. Ja nyt myöskin Euroopan komissio puhuu tällä äänellä. En sano, että tämä muuttaa Euroopan heti huomenna, mutta me voimme tehdä tässä jotakin. Ja jos vain hautaamme päämme hiekkaan, mitään ei tapahdu. Haluan Kiitoksia sitten Peter Lundgren. Tack för ordet, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Haluan aloittaa kiittämällä herra Van de Kampia hyvästä alustavasta paperista, hyvistä prioriteeteista, hyvistä analyyseistä. Meillä on paljon tavoitteita 2020-2050, jotka ovat vielä kovin kaukana. Jotakin sellaista, mitä se täytyy myös pitää prioriteettina ja on jopa talouden ongelmia, interoperatiivisuus ja sosiaaliset näkökannat, yhteiset markkinat, joita ollaan luomassa, jotka ovat myös ongelmia myöskin talouden kansallisella tasolla johtuen sosiaalista polkumyynnistä ja, ja myöskin siitä, että esimerkiksi Saksa pyrkii ajamaan kaikkialle vähimmäispalkkaa. Kestävyys, sen täytyy tietysti myös heijastua siinä, että on oikeudenmukaiset ehdot. Kilpailu, se ei saa merkitä sitä, että ihmisiä hyväksi käytetään olosuhteissa, jotka ovat lähes orjuutta muistuttavia, ja että on tärkeää, että on kunnolliset palkat oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ei, saada, ei saa rankaista sillä, että yritykset, jotka eivät niin vakavasti ota näitä asioita, saavat mahdollisen toimia sitä markkinoilla tämä on ongelma. Onko niin, että tällaiset, jos, yrity, jos totta, että yritykset todella toimivat EUn markkinoilla, silloin ne pitää myöskin saada aikaan oikeudenmukaisia edellytyksiä sille, ja niitä täytyy myöskin huolehtia asioista kunnolla. Päästöt. Näen, että päästöt lisääntyvät sen sijaan, että ne vähentyisivät. Kaikki nämä visiot, suuremmoiset ajatukset tässä talossa – merkitsevät myös sitä, että syntyy suurempia kustannuksia kansalaisille, jotka, joiden tilanne on se, että heillä ei ole kovinkaan paljon varaa siihen, että voisivat myöskin osaltaan rahoittaa näitä tällaisia hankkeita. Ja tässä viime pyritään pääsemään kansalaisten lompakolle. Herra Junckerillahan on suuria suunnitelmia, mutta Siis tämä, tämä hirvittävän suuri investointisuunnitelma, en tiedä mistä hän kuvittelee löytävästä rahat tähän. Minä hiukan pelkää sitä, mihin tämä päättyy. Tämä on minusta huonosti perusteltu, tämä hanke. Kuten sanoisin, me emme saisi myöskään huonontaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä talou- nimenomaan liikennesektorille. Kulut usein siitä, että ollaan protektionistisia eikä katsota eteenpäin ja tulevaisuuteen. Haluaisin toistaa vielä kerran, että kysymys ei ole protektionismista. Kysymys on siitä, että ihmiset voivat elää kunnollisissa oloissa. Tämä on suuri asia, joka huolestuttaa suuresti. Tämä on asia, johon pitää osoittaa paljon ponnisteluja. Kysymys on pelkästään siitä, että pitäisi luomaan uusia sääntöjä täytyy huolehtia myös siitä, että olemassa olevia sääntöjä arvioidaan ja että katsotaan, että ne vastaa myöskin niistä, että myöskin huolehtivat huomioon sellaiset ponsaan reijät, joita on olemassa, joita jotkut käyttävät hyväkseen. On tärkeää, että me toimimme paremmin ja että pyrimme saman aikaan sen, että saamme aikaan oikeudenmukaiset markkinat. Ja se, että saammeko me nyt tänne erilaisia liikenneväyliä tai vaihtoehtoja, ihmiset tulevat valittamaan, valitsemaan tapauksessa vaihto, edullisemman vaihtoehdon, niin meidän täytyy huolehtia siitä, mitä sanakaan sellaiset säännöt, jotka tekevät sen, että sovellutukset Äh, tavallisen ihmisen kannalta ei ole kovinkaan paljon rahaa kenties käytössään, jos me teemme paljon suuria kalliita muutoksia, jotka ottavat siihen, että yksittäiset ihmiset voi niitä käyttää, eli mitä hyötyä siitä sitten on. On täytyy miettiä myöskin tätä. Odotan mielenkiinnolla jatkotyötä ja haluan kiittää herra Vadekampia hyvästä johdannosta ja hyvistä prioriteeteista ja analyyseistä. Ja, vielen Dank. Das waren die... Paljon kiitoksia. Tässä olivat varjoesittelijät ja esittelijä. Nyt vielä kahdeksan henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa. Sitten rajoitamme puheajan kahdeksan minuuttiin. Ismail Ertug vielä, Peter van Dahlen vielä. No sitten puhujalista on, suljetaan nyt kolme minuuttia. Jackie Foster. Sinä olet ensimmäinen. Kyllä, tietenkin. En unohda. No koskaan. Sorry, Chairman, I thought you were going round in... Anteeksi, puheenjohtaja, luulen, että kävitte ryhmät läpi. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, luulen, että te käytte kaikki ryhmät läpi ensin EPPn ja SNDn. To talk. Um, yes. Olisi lakialoksella puheenvuoro saa se, joka puhua haluaa. I think we... Niin, tässä oli mielestäni paljon mielenkiintoisia asioita ja meidän pitäisi mielestäni kiittää esittelijää, sillä tämä on hyvin laaja-alainen teksti. En kuitenkaan lainkaan tunnista sitä, että kun minä olen vuodesta 1999 ollut täällä valiokunnassa jäsenenä, varmaankin vanhempien jäseniä olen täällä, ja minulle tässä nyt sanottava, että emme ole mitään tehneet viimeisen 15 vuoden aikana eh, liikennealan parantamiseksi ja monien muiden asioiden parantamiseksi, niin minä en kyllä tätä lainkaan tunnista, sillä monet täällä itse asiassa sanovat, että kaikki tämä valiokunnan viimeinen, viimeisten 15 vuoden aikana täällä olleet jäsenet eivät ole mitään tehneet, ja tämä on kyllä hyvin kaukana todellisuudesta. Mielestäni hyvää lainsäädäntöä on saatu tieliikenteen suhteen, tieliikennepaketin suhteen. Tämähän voi varmaankin jatkua vielä toiset 15 vuotta, mutta kun tarkastelemme Ähm, ilmailua, meriliikennettä, sisävesiliikennettä. Olemme paljon lainsäädäntöä saaneet aikaan ja maailma on siirtynyt eteenpäin. Meidän pitää olla mielestäni hyvin varovaisia siinä, että lainsäädäntö, joka on jo olemassa, toimeenpannaan. Tämähän varmaankin on jotain, missä olemme samaa mieltä. Mielestäni tämä olisi hyödyllistä, kun tarkastelemme muita lainsäädännön osasia, kun yksi osa on toimeenpantu ja etenemässä seuraavaan osaan, niin mielestäni tämä ei ole hyvä tapa edetä. Emme voi mikrohallinnoida kaikkia. Meillä on 28 jäsenmaata Euroopan unionissa ja niillä on historiallinen tausta, niillä on historian myötä syntyneet järjestelmät, jotka eivät välttämättä ole samanlaisia kuin naapurimaassa. ei kellään ole mitään tajanomaista ratkaisua, joka muuttaisi kaikki vuosikymmeniä olemassa olleet rakenteet eri jäsenmaissa. Suoraan sanottuna tässä on hyvää poliittista tahtoa tietyissä asioissa ollut vallallaan, kun tarkastelemme rajat ylittävyyttä lainsäädännössä. Ja toisissa tapauksissa ei ole ollut riittävästi poliittista tahtoa tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Jäsenmaiden täytyy ottaa vastuu näiden infrastruktuurien tuottamisesta ja minimipalkan takaamisesta omassa maassaan niin, että voivat taata sen, että liikennesektorilla työtä tekevät ihmiset saavat kunnollisen kohtelun. Uskoakseni kaikissa jäsenmaissa on ähm, järjestäytymismahdollisuus, ammattiliitot, ähm, ammattiliittojen neuvottelut. Tämä on mielestäni aivan oikein. Ja jos jokin, jossakin jäsenmaassa epäkohtia on, siellä on kansallinen järjestelmä, jonka myötä asiaan pitäisi puuttua. Yhteenvetona haluaisin sanoa, että me olemme täällä, me on neljä vuotta edessämme ja me tarkastelemme sitä, mitä asioita on jo toteutettu, missä olemme onnistuneet melkoisen hyvin, mutta meillä on avoimia kysymyksiä. Meillä on kestävyys, meillä on yhteinen eurooppalainen ilmatila, jonka suhteen olemme aivan naurattavassa tilanteessa. En mene yksityiskohtiin, mutta erityisesti minun maani ja monet muutkin jäsenmaat pyrkivät ajamaan läpi valtavia projekteja, joiden rahoitus perustuu Galileoon, jotta me voisimme varmistaa sen, että toimimme tehokkaasti teollisuudessa jotta tämä siirtyisi sitten kuluttajille ja jotta voisimme vastata maailmanlaajuisen kilpailuun. Kun tarkastelemme näitä asioita, parempaa poliittista tahtoa tarvittaisiin. Haluaisin kiittää esittelijä, että hän tuo nämä asiat esiin. Meillä on mielestäni tässä perusteluista keskustelua. Nyt Jackie, minun täytyy keskeyttää sinut. Jo minuutin puhunut liikaa, se on liikaa. Sitten Josh Bach. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minusta haasteet ovat siis tunnettuja. Nyt on kysymys siitä, että katsotaan mikä on tilanne. Ja tässä minusta kollegani Vim on tehnyt hyvää alustavaa työtä, jota varmasti voidaan vielä parantaa. Mutta haasteet ovat siis tunnettuja. Ajattelin tätä model shiftia, josta kaikki voivat puhuneet, infrastruktuurin puute, lisäkapasiteetit, ne otetaan usein esille. Kaikki on tunnettua. Ympäristökysymykset, hiilistä, CO2-vapaa liikenne. ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita, joita me käsittelemme pitkään, mutta vielä ikuisuuden ennen kuin saamme aikaan konkreettisia tuloksia. Ja minusta meidän pitää tämä ottaa esille silloin, kun me teemme tällaisen tilannekatsauksen. Nimenomaan ilma- lentoliikenteessä Jackie Foster puhui sitä Gibraltarista, on keskusteltu ja tällä välin lentoliikenteessä on täysi seisahtuneisuus ja samaan aikaan Kiinassa rakentavat kolme lentoasemaa ja huippunopeita junia, joiden nopeus on yli tuhat kilometriä tunnissa. Ja tämä siis on jotakin sellaista, meidän pitää ottaa nämä haasteet vakavasti, enkä näe tälle mitään poliittista tahtoa, enkä poliittista energiaa. Ja sitten sosiaaliset näkökannat. Me puhumme nyt Saksan vähimmäispalkasta liikennesektorilla – Tämä merkitsee sitä liikennesektoria pitäisi katsoa kokonaisuudessaan. Lainsäädäntö on olemassa, mutta kuitenkin puuttuu toimeenpanoa jäsenvaltiossa. Kaikki on siis tunnettua, mutta kaikki tuntuu kestävän ikuisuuden ennen kuin asioihin todella tartutaan. Tieliikenneturvallisuus, turvallisuusjärjestelmät, kaikki tukijärjestelmät, tekniikka ei ole olemassa mitään rajoituksia sille ja rajoja sille, miten tekniikka voi kesittää, mutta politiikka on jäljessä, laahaa jäljessä. Me voi päättää sitä, kenelle tiedot kuuluvat, kenellä on oikeus saada tietoja käyttöönsä, kuuluvat tiedot valmistajalle vai miten Google näitä käyttää, voiko Google sitä rahaa tällä. Meillä meni kymmenen vuotta e-call-järjestelmän äh, käyttöön ottamiseen. Ja jos ajattelisitte, että tuntee päivittäin haasteet äh, ja näkee mitä on, ja kuitenkin käytännössä vie vuosikymmeniä ennen kuin syntyy poliittinen sopimus, niin minä voisin tietysti vielä pitempään puhua ja ottaa erinäisiä muita asioita esille, mutta kun puhua aika on rajallinen ja sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet ennen minua, minusta tähän mietintöön voidaan tehdä jotakin lisäyksiä vielä, mutta vielä kerran kuitenkin kiitos kollega Vimille. Montero de Aguiar. Kiitoksia sitten Claudia Montero de Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, kiitoksia hyvä kollegat, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegamme Wim van den Kampia. Hän on tehnyt erinomaista työtä, tehnyt oikein hyvän työasiakirjan ja hyvin sen esitellyt täällä tänään. Me olemme kuitenkin vielä kaukana siitä, että meillä olisi eurooppalainen se sitten liikenteen sisämarkkinat, mutta tulemme varmasti vielä tekemään työtä tällä saralla kestävällä tavalla. Tärkeää on myös huomioida se, mikä on merkityksellistä. Me emme saa unohtaa, kenelle me teemme työtä, nimittäin Euroopan kansalaisilla. Eräs kommentti, joka minusta tuntuu erittäin tärkeältä, ja tämän mielelläni haluaisin mukaan tähän luonnokseen. Tärkeää on minulle ähm, meriliikennekysymykset. Se on merkittävää. On tärkeää, että äh, mainitsemme meriliikenteen ja on tärkeää myös äh, lisätä merisatamien kilpailukykyä. Meidän täytyisi myös näitä merten äh, valtateitä luoda ja katsoa, miten nämä merten valtatiet sopivat integroituun meripolitiikkaan. Meidän täytyy syventää tätä konseptia, keskustella siitä. Meidän on löydettävä konkreettisia toimia integroidun meripolitiikan edistämiseksi, koska jos me emme sitä tee, niin silloin pelkään pahoin, että emme hyödynnä olemassa olevaa kasvupotentiaalia. Tällä alalla olisi myös tärkeää, että me ihan tarkkaan katsomme, mikä on nesteytetyn maakaasun tilanne sekä eurooppalaisissa satamissa että laivoilla. Lisäksi meidän otettava mukaan tähän strateginen toimi, nimittäin äh, saarien väliset yhteydet. Tähän tarvitaan pitkän aikavälin toimia ja on huomioitava näiden saarien erityispiirteet. Tietenkin eroja on olemassa, kuten on jo sanottu. Äh, alueet ovat ainutlaatuisia, ne ovat erilaisia ja niillä on eri rajoituksia liikenteessä perustuen niiden maantieteelliseen ja sijaintiin. Lisäksi puhuttiin uusista neuvottelumalleista matkustajaliikenteessä ja edeltäjät puhuivat äh, tästä. Meidän on käytävä tätä keskustelua. Puhuttiin Uberissä. Äh, olisi katsottava, äh, mitä näitä uusia matkustajaliikenteen muotoja säädellään. Ja sitten haluaisin puhua palkoista liikennealalla. Tätä on katsottava tarkkaan, jotta estäisimme se, mitä viime kuukausina on tapahtunut. Portugali on riippuvainen sisämarkkinoista. Se on äh, valtioreuna-alueella ja meidän on vältettävä sitä, että syntyy syrjintää. Kaikki nämä toimenpiteet, joita tässä käsitellään, eh, pitäisi ottaa tämä huomioon ja loppujen lopuksi saamme lainsäädäntöasiakirjan, joka tuo sen mukana, jota kansalaiset eh, meiltä odottavat liikenteessä. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi Mari-Kristina Notu. Euh, Monsieur le Président, Monsieur Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Meillä on paljon kysymyksiä. Haluaisin aluksi kiittää tästä valkoista kirjaa käsittelystä tekstistä esittelijää. Olen sitä mieltä, että puheenjohtaja Tämmer olisi samaa mieltä siinä, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei välttämättä ole kovinkaan hyvin käsiteltyä tässä. Luonnollisesti eh, infrastruktuurin kehittäminen tekee mahdolliseksi näiden päästöjen leikkaamisen, mutta vain marginaalisesti jos vähennämme ei-välttämättömiä liikenteen siirtymisiä. Tämä vähettäisi paljon enemmän näitä päästöjä. meillä pitäisi olla myöskin tuottajien ja kuluttajien mm, välinen linkki, joka on paljon lyhyempi. Meidän pitäisi kasvattaa lentokenttien kapasiteettia, mutta kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen hiljattainen raportti on käsitellyt asiaa. Tarkastaminen itsekin on esittänyt suullisen kysymyksen siihen liittyen. Monet, erityisesti maaseutu, lentokentät ovat, niillä on ylikapasiteettia, erityisesti Ranskassa niiden liikennemäärät on yliarvioitu hyvin usein tai väärin arvioitu. Myöskin rautatieliikenteen suhteen on valiteltavaa, että meillä on yhä jarruja sen kilpailun avaamisen tiellä, vaikka ja että tätä avaamista halutaan suorittaa, vaikka historia on osoittanut, että tämä ei aina ole kuluttajien edun mukaista eikä sovi rautatieliikenteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Isaskun Bilbao. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan minäkin kiittää esittelijää mietinnöstä, mutta haluaisin, että tähän sisältyisi jotakin arvostelua, mutta tuntuvalla tavalla, koska minusta tämän mietinnön täytyy tarttua konkreettisiin tavoitteisiin, joista me täytyy kaikkien todeta, että olemme yhtä mieltä, olemme ainakin joistakin vivatteista – yhtä mieltä, koska kaikki on yhtä siitä, että liikenteen olla kestävää, että meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan valkoisen kirjan luvut, mutta minä kaipaan kysymystä siitä, että miksi tätä ei noudateta. Ja uskon, että meidän täytyy viitata on konkreettisiin ongelmiin, joita näemme päivittäin myös tässä parlamentissa. Me kaikki tiedämme, että mitä on tapahtumassa. Puhun nyt neljästä rottiapaketista, jo, tai kun on tarpeen, kolmatta ei täytetty. Tiedämme sitä, että on tarvetta luoda energiaunioni. Me, nämä kaikki ovat asioita, jotka on kirjattu. Ja minusta tässä mietinnössä täytyy myöskin välittää selkeä, tuntuva viesti jäsenvaltioille todeten, että kaikkien näiden tavoitteiden tote- noudattamiseksi tarvitsemme toisenlaista eurooppalaista liikenteen hallintaa koska me emme voi sallia sitä ylellisyyttä, että järjestelmällisesti jätämme täyttämättä sitä, mikä nousee esille näissä eri mietinnöissä, että estetään sellaisia hankkeiden ja käyttäen perusteluna kansallista itsemääräisoikeutta, mikä on uskomatonta 2000-luvulla. Meidän täytyy puuttua politiikkaan, ja minä haluaisin, että me välittäisimme selkeän viestin Euroopan komissiolle ja ennen kaikkea – neuvostolle, josta jatkuvasti me todetaan, että se, sen tosiaankin puuttua esteiden poistamiseen, koska esteiden poistaminen olisi paljon yksinkertaisempaa. Voisimme käyttää sen tehokkaammin resursseja, ja meillä Euroopassa rakennettaisiin jotakin sellaista, mitä tällä hetkellä meillä ei ole. Haluaisin muistuttaa siitä, että viime vaalikaudella meidän täytyi ryhtyä määrittämään, mitä ovat eurooppalaiset liikennehankkeet, jotka ovat ensisijaisia. Ja samalla hetkellä ilmestyvät esille samat liikenteet, jotka e, hankkeet on tullut esille vuonna 2004, joita, joita komissio silloin oli pitänyt e, ensisijaisena. Meidän täytyy puuttua näihin todellisiin ongelmiin. Ne täytyy mainita. Niitä täytyy viitata myöskin, miksi Kiinan ja kakkois aasian investointeihin. Joten jos me eurooppalaisina emme puhu siitä, että tarvitaan toisenlaista eurooppalaista hallintaa, toisenlaista liikenteen hallintaa, ja jos me emme ole kaikki valmiita poistamaan esteitä, me emme voi saavuttaa näitä tavoitteita. Ja mitä sitten tapahtuu? Minä kuuntelin eräässä tapahtumassa äskettäin Madridissa keskustelua, käytiin yhteisestä eh, ilmatilasta. Ja siellä todettiin, että puuttuu paikalta, että paikalla ei ollut paljonkaan kovinkaan paljon ihmisiä. Ja hän, tämä henkilö, joka tämän totesi, totesi, että sanoi, että on 40 vuotta kuunnellut keskustelua siitä, että puhutaan yhteisestä ilmatilasta, mutta vieläkään ei rakennettu yhtään mitään. Ja ihmisiltä itsestään alkaa puuttua jo kiinnostus ja into asiaan. Tämä on se, mitä tapahtuu. Meidän täytyy määritellä se, miten pyrimme noudattamaan tavoitteita, mutta meidän olkoon olla rehellisiä. Ja jos me emme sanomme näitä asioita suoraan, silloin nousi esille yksi mietintö, joka vain heijastelee sitä, mitä olemme jatkuvasti hyväksyneet. Jotakin näyttää siltä, että me kovasti teemme kaikenlaista, että olemme tyytyväisiä, mutta haluaisin pyytää esittelijää, että mainittaisiin todelliset ongelmat, poliittinen keskustelu ja selkeä poliittinen viestinneuvostolle. Uskon, että totta kai Yksilä, yksi sivu riittää aivan hyvin tähän. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala. Kiitoksia. Sitten Ines Ayala Sender. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin onnitella esittelijää. Minusta olimme tekemässä tässä hyvin tärkeää asiaa. Ajattelen hienomaan tätä uutta valkea, valkoista kirjaa, joka tullaan esittelemään. Ja tässä on kysymys erilaisesta yhteenvedosta, kuten täällä Rova Bilbaokin puhui. Ja tässä on sellaisia elementtejä, jotka voitaisiin käsitellä kenties toisella tavalla. Näyttää siltä, että olemme tekemässä paljon, mutta viime kädessä kuitenkin on todellakin tilanne se, että ei ole paljon kykyä katsoa pitkälle. Joka kokouksessa me puhumme samoista aiheista, esimerkiksi siitä ongelmasta, joka liittyy liikennealan työntekijöihin. Kun on ollut tämä, tämä tapahtuma, josta Rova Pilvaa puhui, jossa liittyy yhteiseen ilmatilaan ja siinä tapahtuu muutoksia jatkuvasti, joten jotta olisi jatkuvaa valvontaa, jotka koskisi lentäjiä ja koneenkäyttäjiä ja muita, tarvitaan siis todellakin sitä, että että kun tapahtuu markkinoiden avautumista, niin että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että sosiaalinen paketti, että sen osalta me katsomme, miten voimme huolehtia siitä, että liikennealan ammatit, kaikki sen osa-alueet, jossa on kaikenlaisia eroja, ja että, jos, että voitaisiin katsoa sitä myöskin osan tästä aventumista, että otetaan ihmiset todellakin keskeisesti esille tässä matkustajien lisällä, lisäksi, mutta tuollakin asia, joka pitäisi katsoa joka päivä. Toinen asia on sitten on se, että voitaisiin vahvistaa sitä, että kun on kysymys tällaista infrastruktuurin osalta tärkeitä elementtejä, on suuria haasteita, jotka liittyvät turvallisuuteen uusissa autoissa, jotka ovat automatiikkaan ja elektroniikkaan liittyviä kysymyksiä sitten logistiikan osalta. Olisi poistettava kansallisia esteitä, joita, joita nousee silloin, kun puhutaan intermodaaliudesta, joten täytyisi jollakin tavoin ottaa tämä asia esille, koska emme tiedä, miten voi nostella tällaisia kansallisia lakeja Euroopassa, jotka yhtäkkiä tekevät mahdottomaksi kaiken intermodaaliuden eri liikennemuotojen yhdistämisen. Ja sitten yksi asia, joka on sellainen, joka koskee minusta tulevaisuutta, jossa on paljon eh, erilaista historiallista taustaa, mutta minusta totta kai kaupunkilogistiikka on tärkeä kysymys. Sitten turvallisuus. Turvallisuus sinänsä ajatellen tilannetta ja uhkia, jotka koskevat esimerkiksi joukkoliikenteeseen on asia, joka pitäisi ottaa myöskin jollain tavoin esille. Ja rahoitus näyttää siihen, että puhutaan pelkästään erilaisista tietulleista ja muista, mutta ajatellen kaikkea sitä, mitä on nähtävissä nyt Junkeristelman osalta. Meidän täytyy pyrkiä katsomaan sitä, millä tavoin voitaisiin rahoittaa infrastruktuurihankkeita liikenteen osalta. Muussa tapauksessa tulemme jo täytymään tilanteeseen, joka on hyvin hankala ajatella ratkaisujen etsimistä. Ja sitten mitä tulee eurooppalaiseen liikenteen malliin, nyt nyt minun on pyydettävää teitä lopettamaan. Niin. Tämähän kyllä näkyy tämä puheaika tässä, jos siitä ei pidä kiinni, niin sitten meidän aikataulumme kärsii. Andre Dilius. Hát äh, niin Haluaisin aluksi kiittää kollega Vade Kampi, joka on esittelijä. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Haluaisin myöskin välittömästi todeta, että en ole yhtä mieltä niiden kommentin osalta, että tämä ei tarpeeksi selkeä sana, koska miksi sivulla neljä yhdessä kappaleessa hän tarttuu esiin kaikki, kaikki ne kysymykset, jotka on hänen ongelmallisia, modal shift tai hiiletön liikenne tai infrastruktuurin käyttömaksukysymykset, hän jo alussa mainitsi siis näitä kysymyksiä, jotka vaatisivat lisää askelia. Tosiasia on, että, että on hyvä, että on syntynyt tällaista materiaalia, ja tämän päivän alkupäivän keskustelukin on mielenkiintoinen, mutta olisi kuitenkin tarpeellista arvioida ja pohtia saavutettuja saavutuksia ja katsoa, miten voitaisiin katsoa, näille, katsoa kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ovat esillä valkoisessa kirjassa. Jos nimittäin on asiakirja, joka menee vuoteen 2050 asti, ja me näemme jo, että nyt on nähtävissä, että tavoitteet ovat ongelmallisia, että ne saavuttaminen on ongelmallista. Silloin on syytä miettiä sitä, mitä tämä valkoinen kirja itsessä pitää sisällään. Täytyy silloin minun mielestäni tutkia sitä re- vilpittömästi ja sitä, että missä suhteessa toisiinsa ovat nämä asetetut tavoitteet, koska itse asiassa ongelma ei ole tavoitteissa, vaan siinä, miten ne pannaan toimeen. Ja siis missä suhteessa ovat nykyiset talouden indikaattorit mikä, missä suhteessa tämä on miksi yritysten toiminnan tilanteeseen ja myöskin ottaa huomioon ympäristökysymykset. Ja minusta komission päätehtävä tulee olemaan, ja olin olen sitä, että komissio on jo ryhtynyt tähän tarkasteluun ja on otettu tiedottamista asiasta myöskin päätöksentekijöiden ja muiden monien osallisten kanssa, jolla pyritään samaan aikaan tuloksia. Ja on tärkeää ottaa huomioon todellisuus ja pohtia sitä, mihin suuntaan näitä tavoitteita voidaan toteuttaa, koska nähtävissä, että on olemassa paljon vastarintaa eri puolilla. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Ismail Ertug. Kiitoksesta Ismail Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minunkin kiitokseni kuuluu ensinnäkin esittelijälle eh, Rafan de Kampille. Näillä 12 sivulla on paljon tärkeitä asioita ja minä eh, tästä asiakirjasta merkkasin tärkeimmät kohdat. Mielestäni erittäin tärkeää, eh, ja siitä kiitän, että esittelijä aivan aluksi mainitsee vaihtoehtoiset polttoaineet. Ja tämän laadullisen tavoitteiden täytäntöönpanon sitovuuden on ottanut huomioon. Tärkeää on myös, että hän mainitsee teknologian muutoksen ja täällä on mainittu Cesar ITS ja monet muut asiat. Lisäksi äm, tämä Vision 0, että siihen viitataan, se on oikein hyvä asia. Ehkä voitaisiin lisätä siihen äm, vielä sen, että jäsenvaltiot ovat tässä erityisesti vastuussa, koska niistä nämä eri toimenpiteet ovat riippuvaisia. Sitten on tärkeää tämä, että tämä käyttäjä maksaa periaate on otettu tähän huomioon. Ja sivulla yhdeksän jopa, näin minä olen tämä ymmärtänyt, äh, siitä toivotaan eurooppalaisia puitteita. Tässä kuitenkin sanotaan, että komission pitäisi arvioida olemassa olevia tiemaksujärjestelmiä. Minä menisin jopa askeleen pidemmälle ja vaatisin, että saattaisiin lainsäädäntöehdotus komissiolta. Tiedämme, että sieltä tiepaketti on tulossa. Sitten tärkeä oli mainita tarkoittaa TEN-T ja että se täytyy täydentää ja se, että sosiaaliset äh, näkökohdat ovat mukana tässä asiakirja. Toivoisin, jos sivulla yhdeksän liittyen äh, TEN-verkkoihin, äh, transeurooppalaisiin verkkoihin, tätä EFSiä vielä vähän täydennetään ja sanotaan, että meidän odotuksemme liittyvät suoraan tähän eurooppalaiseen lisäarvoon. Äh, modaalisuuksien muuttumisessa mielestäni on tärkeää, että on kyse kestävyydestä. Kuitenkin tämä 300 kilometriä sivulla kahdeksan mainittiin, niin on tärkeää, että se kuitenkin mm, muotoiltaisiin tavoitteeksi, kuten teimme vuonna 2008. Ja sitten sivulla 11 puhutaan tästä hankalasta aiheesta pidemmät ja raskaammat ajoneuvot. Minä pyytäisin, että tähän lisättäisiin vielä kappale, jossa selkeästi tematisoitaisiin sitä, kuka sitten on vastuussa tienpinnan kulumisesta. Kiitoksia. Ja sitten Peter von Dahlen. Mikrofoni. Äh, man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro an ist. Teitä ei kuule, vaikka mikroni on päällä. Teidän täytyy ehkä puhua vähän kovempaa. Deze probeer ik deze even voorzetten. Doet deze het goed? Yritän tätä. Tämä tätä toimia. hyvä. Puheenjohtaja haluaisin osoittaa Vin Vomdekampille hiukan neuvoja suurelta saksalaiselta ajatelta Goetheltä. Mestari tulee esiin vasta kun on rajoituksia. On siis hyvä toimia mestarina Van de Kamp. Tarkoitan, älkää luoko valtavan pitkää mietintöä. Olisi harmi haaskata paperia tällä tavalla. Olkaa hyvä ja keskittykää kaikkein tärkeimpiin asioihin. Älkää vedotko sen puolesta, että me olisi lisää sääntöjä ja lisää lainsäädännön viritystä. Tässä mielestäni on yksi tärkeä kysymys. Epäreilu kilpailu liikennealla, erityisesti ilmailussa ja maantieliikenteessä. Tähän meidän pitää keskittyä. Olkaa hyvä, älkää laatiko valtavaa listaa asioista, joita me haluamme käsitellä. Toisekseen, hyvä puheenjohtaja, meillä on hyvin paljon sääntöjä ja säätelyä tällä alalla. Viime vuosina sitä on luotu, mutta todellinen ongelma Euroopassa mielestäni on toimeenpanossa. Meillä välillä ei ole minkäänlaista toimeenpanoa tai toimeenpano tehdään syrjivällä tavalla, ja uskoakseni tämä on yksi asia, jota pitäisi todellakin käsitellä esimerkiksi maantieliikenteessä. Meidän täytyy varmistaa se, että Italiassa toimeenpano on samanlainen kuin Saksassa ja Alankomaissa, ja että aivan erilaisia tulkintoja ei ole vallalla tai syrjiviä käytäntöjä. Hyvä puheenjohtaja, tässä mielestäni on muutamia avainkysymyksiä, tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta olkaa hyvä, älkää nyt luoko sivukaupalla tekstiä, jotka, joka ei sitten kasketa oikein liikennealaa eikä kansalaisia. Also, es wurde gesagt... Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, haluan tehdä yhteenvedon. Tässä sanotaan, että tarvitsemme itsekritiikkiä neljän vuoden jälkeen. Uh, uudelleen arvioimme, mitä on saavutettu, mitä ei ja miksi jotain ei ole saavutettu. Äh, tätä on analysoitava, koska jos virheet toistetaan aina uudelleen, niin mikään ei muutu. Sitten on viitattu siihen, että päästöt tulevat lisääntymään liikenteessä, vaikka muilla aloilla miljardien investoinnilla olemme saavuttaneet päästöjen vähentymisen, miksi sitä ei ole saavutettu. Ja viimeisessä valkoisessa kirjassa äh, komissiohan määritteli pitkän äh, aikavälin tavoitta äh, 2020-2050 ja me sanoimme, että toista ja kolmatta askelta ei voi tehdä ilman ensimmäistä. Ja siksi me päätimme, että vuoteen 2020 pitäisi saada aikaan 20 prosentin vähennys verrattuna vuoteen 90. Kuinka pitkällä olemme tässä, mitä on saavutettu, mitä ei ja miksi ei. Ja täytäntöönpano on tärkeää, eivät tavoitteet ja hienot muotoilut. Ja tietenkin epäreilu kilpailu, se hyödyttää niitä, jotka haittaavat ilmastoa ja haittaa niitä, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Näin ei saisi olla ja siksi Siksi on mielenkiintoista katsoa viimeisen neljän vuoden analyysiä valkoista kirjasta, miksi tiettyjä tavoitteita ei ole saavutettu. Ehkä olemme myös iloisia tavoitteista, jotka on saavutettu. Ja mitä komissio aikoo tehdä tulevaisuuden asian muuttamiseksi? Nyt teillä on puheenvuoro. Tietääkseni herra O'Neill on täällä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Mitä komissio tekee? Komissio aivan varmastikin ottaa kaikki asiat huomioon tästä mietinnöstä kaiken, minkä voi. Ensimmäinen asia, jonka haluamme todeta, on se, että me arvostamme teidän panostanne erittäin paljon. Se on oikea-aikainen. Me olemme vasta aloittaneet tämän tilannekatsauksen tekemisen, mikä tilanne on valkoisen kirjan suhteen, mitkä asiat ovat onnistuneet hyvin, mitkä eivät ole onnistuneet niinkään hyvin, mitä asioita pitäisi parantaa. Tämä on työn alla ja komissio on pyrkinyt välittämään monissa yhteyksissä teille sen, että me emme pyri keksimään uudestaan koko järjestelmää. Me emme halua myöskään lasta heittää pesuveden mukana pois. Tämä on todellakin toimi, jossa me emme luo uusia tavoitteita tai muuta perusperiaatteita, tärkeitä perusperiaatteita, kuten ettei liikkuvuutta rajoiteta, että sitä helpotettaisiin ja luonnollisesti meillä olisi kestävämpää liikkuvuutta. Ja tämä on luonnollisesti myöskin prioriteetti. Meidän täytyy vahvistaa sitä, minkälaista liikennepolitiikkaa meillä on ollut sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä on hyvin tyytyväinen, että monet totesivat täällä tänään näiden perusperiaatteiden olevan tärkeitä ja että on tärkeää olla menemättä liian monen eri suuntaan. Meidän pitää vahvistaa sitä, mikä on jo olemassa, ja meidän pitää varmistaa, että meillä on oikea tapa toimeenpanna nykyiset säännöt. Tänään keskustelussa kävivät monet asiat ilmi. Ne ovat monet sellaisia, joiden parissa haluaisimme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä tulevaisuudessa. Aivan ensimmäisenä ehkä tartun siihen, mikä komission mielestä on inhimillinen ulottuvuus sekä käyttäjäulottuvuus, että me tekisimme enemmän käyttäjän näkökulmaa ajatellen, mukaan lukien käyttäytymiseen liittyvät seikat. Tämä on toiminut erittäin hyvin, mutta myöskin ihmisulottuvuus otetaan mukaan työntekijöiden näkökulmasta ajatellen työpaikkojen laadun, työpaikkojen saamisen mahdollisuuksien kannalta ja niin, että keskitymme enemmän tuleviin sukupolviin. Tämä on yksi ulottuvuus, joka alun perin valkoisessa kirjassa loisti poissaolollaan. Meidän pitää antaa paljon enemmän huomiota sosiaaliselle ulottuvuudelle liikennepolitiikassamme. Toisekseen toinen asia, joka teitä turhauttaa suuresti ja meitäkin, on se, että vaihtoehtoisia polttoaineita koskevaa edistystä ei ole juurikaan tapahtunut. Se on liian hidasta. Me olemme Aikaisemmin lainsäädännöllisellä kaudella tehneet lainsäädännöllisen aloitteen, mutta emme päässeet niin pitkälle kuin olisimme halunneet. Ja aivan selkeästikin energiatehokkuuden alalla meidän täytyy voida tehdä enemmän. Meillä pitää olla vahva liikenne, näkökulma ensimmäistä kertaa nyt energiaunionissa ja toivottavasti teidän tuellanne voimme tehdä työtä ja edetä tähän suuntaan. Infrastruktuuriin liittyen kuulimme hyviä huomioita. Tämä on erittäin totta. Me keskitymme uuteen infrastruktuuriin, emmekä tarpeeksi olemassa olevan infrastruktuurin huoltoon ja kunnossapitoon. Tämä on hyvin oikea huomio. Emmekä myöskään ole käsitelleet uusia rahoitusmuotoja tarpeeksi innovoivien rahoitusvälineiden kautta tapahtuvaa rahoitusta. Meillä oli eilen erittäin hyvä esirahastoon liittyvä keskustelu ja toivottavasti me parannamme näitä asioita. Meidän pitää myöskin löytää uusia rahoitustapoja paremman hinnoittelun kautta, infrastruktuurin käytön hinnoittelun kautta ja kuten monet teistä toivat esiin, liikenteen tarjoamien mahdollisuuksien hinnoittelun kautta. Kaikki nämä ulottuvuudet ovat aivan välttämättömiä, että voimme taata hyvin ja tehokkaasti toimivan liikennejärjestelmän. Neljäs ulottuvuus, joka on hyvin tärkeä, on logistiikkaketjun kriittinen rooli. Tähän pitää keskittyä todennäköisesti hiukan enemmän tiettyihin erittäin tärkeisiin toimijoihin. Tässä viittaisin esimerkiksi satamiin, kolme jäsentä mainitsine. Meidän pitää enemmän keskittyä satamiin. Ne ovat logistiikkaketjun hyvin tärkeitä osasia. Yksi asia tässä on se, että meidän pitäisi keskustella satama-asetuksesta. Sitten viides teollisuuspohja. Meillä pitää olla myöskin paljon vahvempi näkökulma kilpailukykyyn sekä tuottajien että palveluntarjoajien osalta, ja on hienoa, että Vanekampin tekstissä on jo keskitytty tähän kysymykseen hyvin paljon. Se ajaa meidät tarkastelemaan uusin silmin tiettyjä kysymyksiä, kuten kilpailupolitiikkaa, mutta myöskin kauppapolitiikkaa. Se on hyvin tärkeää tässä mielessä. Seuraava elementti olisi innovaatioiden nopeuttaminen, kuten monet jäsenet täällä korostivatkin merkittävä uusien palveluiden nopeuttaminen on haastava. Meidän täytyy lainsäädännöllistä puitteistoa muokata niin, että me emme näitä innovaatioita jarruta, vaan annamme niiden kehittyä ja myöskin takaamme tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille eri toimijoille. Tässä on hyvin paljon tilaa vielä lisätyölle. Ja lopultakin urbaani ulottuvuus sen suhteen olen hyvin tyytyväinen, että monet korostivat urbaanin liikenteen tärkeyttä ja haluaisin myöskin urbaania liikkuvuutta käsittelevää oma-aloite mietintöä tässä korostaa. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten vielä puhe, eh, esittelijä. Well, Kiitos puheenjohtaja. Minusta tärkeintä tänään oli se, että että emme halua minkäänlaista hölynpölyasiakirjaa. Olen täysin yhtä mieltä tästä. Mutta mitä sisältöön tulee, mitä tulee tällaisen asiakirjan sisältöön, joka ei ole hölynpölyä, siitä voi olla tietysti vain näkemyseroja. Ja minä voin ECRn kollegoille sanoa, joka totesi, että olisimme liian himoisia silloin, kun tulee hiilettömyydestä – että asiaan pitäisi tarttua rauhallisesti ja että pitäisi olla realistisia nimenomaan liikenteen osalta Euroopassa. No, kyllähän te tiedätte, että tämä on se, missä on olemassa tiettyjä jännitteitä ja tämä on se, mistä puhutaan. Eichhout puhui siitä, että minä näin miten minä suhtaudun kestävyyteen. Minä näen kestävyyden haasteeksi teollisuudelle, haasteeksi innovaatioille ja haasteeksi myöskin edistykselle. Haluaisin kuitenkin viitata myös erääseen toiseen ulottuvuuteen, koska auton yksityisomistaminen on monille emansipoitumisen väline, myös Keski- ja Itä-Euroopassa. Me ehkä katsomme sitä asiaa enemmän lännestä ja sanomme, että pitäisi olla enemmän julkista liikennettä, mutta meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon eri toimijat. Olin erittäin vakuuttunut siitä, mitä Rova Bilbao sanoi. Minusta meidän pitää tarkastella asioita todella hyvin tarkkaan, sillä eurooppalainen liikennepolitiikka, tästä tulisi myöskin kollega Ertug, että on monia poliittisia hankkeita, eurooppalaisia poliittisia hankkeita, joita toteutetaan, mutta jotka sitten jotenkin juuttuvat jäsenvaltioissa. Meidän pitää puhua tästä neuvostolle ja pitää myöskin komissio, pitää komissio myöskin vastuuseensa. Sitten minä sanoisin myös, että minä ja työntekijäni totta kai olemme tehneet paljon – jotta kokoaisimme koko Euroopan liikennepolitiikan kahdeksalle sivulle. Se on aika iso työ. Haluan kiittää vielä puheenvuorosta ja ensi viikolla me sitten annamme mietintuloksen käännettäväksi ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua. Einfache Übersetzung von dem Goethe. Kiitoksia oikein paljon. Tämän Goethe-sitaatin yksinkertainen käännös on eh, vähemmän on enemmän. Se on varmaan helpompi ymmärtää kuin tämä vaikea runoilijan kieli, mutta tähän päättyy äh, tämä 13.14. Äh, päivä esitellään mietintö, 20. Äh, huhtikuuta on tarkistusten jättämä päivä, aika ja 20. toukokuuta äänestetään TRAN-valiokunnassa ja 2015 jota heinäkuussa äänestetään täysistunnossa. Sitten seuraava kohta. Komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt vuoden 2014 kokemukset. Tässä minä olen esittelijänä ja te voitte varmaan muistaa, että mehän emme olleet laisinkaan huvittuneita, kun meille sanottiin sen jälkeen, kun me kaikki olimme enemmistönä herra Sefcovicille, että asia muuttuu ja meillä on toinen menettely. Sitten minulta pyydettiin kirjoittamaan kirje komission puheenjohtaja Junckerille. En koskaan olisi saanut vastausta. Mä menin myös Herra Schulzille. Hänkään ei saanut vastausta ainoastaan vahvistuksen siitä, että kirja on mennyt perille. Ja nyt meidän pitäisi kirjoittaa mietintö ja komissiolle kertoa, mikä mm, voitaisiin tehdä paremmin. Meillä on nyt vähän, vähän aikaa, joten puhun, esitän tämän ihan nopeasti. Tämä komission luominen lykkääntyi ja oli hyvin tiukka aikataulu, joka johtui siitä, että aluksi, no nyt minä pyydän jos te haluatte käydä keskusteluja, niin menkää salin ulkopuolella, mutta kahta keskustelua täällä ei voida käydä rinnakkain. Aikataulu oli sellainen, että ihan kuin aina kaikki komission jäsenet hyväksyttäisiin, vaikka näin ei ennenkään ole ollut. Sitten syntyi aikataulupaineita ja sitten ongelma oli se, että sukupuolijakauma täytyy tasata komissiossa, jota me tuemme, mutta se aiheutti sitten ongelmia ja siksipä minä ehdottaisin, että jäsenvaltion täytyisi nimetä kaksi ehdokasta, jonka toisen täytyisi olla nainen. Ja meidän tulisi myöskin keskustella siitä, no ensimmäinen marraskuuta komission pitäisi olla virassaan. Aikataulu on hyvin tiukka, mutta kyllähän me voimme myös sanoa, että vanha komissio on tehtävässään joulukuun loppuun asti. Silloin meillä ei synny tätä aikapainetta. Laatu on tärkeämpää kuin nopeus. Meidän täytyisi katsoa, että olisiko meillä mahdollisuus vähentää näitä aikapaineita. Sitten tämä menottely violetta Bulsilla. Hän neljä päivää aikaisemmin sai tietää, että hänestä pitäisi tulla liikennekomissaari. Tämä ei ole oikeudenmukaista hänellekään verrattuna muihin komission jäseniin. Hänellä oli tietenkin se etu, että hän saattoi katsoa Shevchovicin kuulemistilaisuuden etukäteen, mutta ei tämä ole mikään oikeudenmukainen menettely. Kyllä tässäkin on jotain muututtavaa. Ja sitten tämä neljäs asia, nimittäin että puheenjohtajakokous määräsi meille, mitä meidän pitäisi täällä valiokunnassa toimia. Me pohdimme täällä, että millaista menettelyä haluaisimme käyttää ja sitten mm, puheenjohtajakokous meille sanoo, että miten meidän pitää toimia. Meillä pitäisi olla enemmän joustavuutta ja valiokuntana mahdollisuus päättää. Ei joka valiokunnassa täytyy toimia samalla tavalla. Jos me olemme valinneet menettelyn, joka kokemuksen perusteella meille sopii, niin kyllä meidän pitäisi voida sitten niin toimia. No niin, siinä kaikki. Vim. Eh, bedankt voor de kritische... Kiitos. Kritos. Tämä eh, lähestymistapa, jonka olette valinnut, on rehellinen ja kriittinen, mikä on hyvä asia. Meillä on tehnyt joitakin tarkistuksia niin, että voitaisiin ehkä vähentää vähän tätä sitoutuneisuutta tiettyihin henkilöihin, jotka tässä on mainittu, koska ei on kysymys senkään näistä yksilöistä, Sefcovic ja Bulls, vaan enemmänkin ilmiöstä, siitä mitä tässä tapahtui. Mutta ensi kerralla me varmaan teemme kuitenkin samat virheet. Minä uskon, että tämä on jotakin sellaista, mikä on sisäsyntyistä tässä järjestelmässä. Näin on aina ollut, että on tällaisia jännitteitä vasemmiston ja oikeiston välillä, miesten ja naisten välillä ja sellaisia, jotka ovat keskitien kulkijoita ja niin edelleen. Ja minusta tämä asiakirja on nyt sellainen, että ehkä me pyrimme kuitenkin oppimaan jotakin läksiä, pyrimme välttämään samojen virheiden toistamista, mutta koko menettely komission nimittämisestä on erittäin erityinen. Kansanpuolue haluaisi pyytää enemmän huomiota don't-järjestelmän käyttämiseen. Totta kai pienelläkin ryhmillä pitää olla mahdollisuus käyttää puheenvuoroja, mutta yhdessä kulmissa näin, että sama puoru, sama edustaja yhdestä miestä ryhmästä saattaa puhua kolme kertaa. Minä toivon, että tämä ottaa huomioon myös tässä. Jackie Foster. Ismail Ertug, eikö? No sitten Jackie Foster. Yeah, just a couple of brief points, Chairman. Muutama asia lyhyesti puheenjohtaja. Oli hienoa tuoda tämä asia esiin, sillä liikennevaliokunta joutui hyvin vaikeaan tilanteeseen tässä asiassa. Ja. Well, he, he could never be accused. He could never be accused. No, teitä ei koskaan voi syyttää siitä, että höpö dokumentteja kirjoittaa. No ei voi. Environment Committee. Niin, minä olen ympäristövaliokunnassakin kyllä. Niin kuten olen samassa puheenjohtaja, tämä ei ollut komission jäsenehdokkaalle itselleen reilua. Tämä on valtava kysymys. Ja olemme siirtyneet tilanteesta, jossa emme voineet edes pyytää komission jäsenehdokkaalta vastaamaan kysymyksiin. Nyt olemme siirtyneet pitkälle eteenpäin mutta uskoakseni tämä tapa, jolla kuulemista toteutettiin, ei ollut hyväksyttävä. Täällä komission jäsenehdokas Bulkilla oli vain kolme päivää perehtyä kysymyksiin. Tässä oli ongelmia molemmin puolin uskoakseni. Meidän pitäisi korostaa viestiä siitä, että tämä on jäsenmaan ehdottama ehdokas. Jos jäsenmaa ehdottaa jotakin henkilöä, se on heidän komission sen ehdokkaansa. Ja meidän pitäisi saada jonkin verran taustatietoa tästä ehdokkaasta ennen kuin kuuleminen tapahtuu. Mehän emme halua ampua ketään alas. Me emme halua itsemme emmekä ehdokas tällaiseen tilanteeseen. Olen samaa mieltä ähm, herra Van de Kampin ehdotuksen kanssa siinä, että tietyissä valiokunnissa samat ihmiset puhuivat koko ajan ja päällikkäisyyksiä esiintyi. Jokin kollega oli kolmen valiokunnan kuulemisissa mukana. Tämä on jotenkin sekasotkuinen järjestelmä. Komissio pyrkii vastaavan valiokunnille, mutta tämä pitäisi toteuttaa paljon tehokkaammin ja paremmin. Tämä on vain minun huomioni. Kiitos. Ja, kiitoksia sitten Gesine Meissner. Niin, siksi e, oikein paljon. Minä puhun e, englanniksi, koska tulen, e, puhun herra Teliskan puolesta, joka ei voinut tulla tänään, tänne, ja hän antoi minulle kommenttinsa englanniksi. Toisena varjoesittelijänä TRAN-valiokunnasta minun on sanottava, että kummatkin ovat oikein hyviä ja täytäntöön täytteellisiä, jotka ottavat esiin tärkeimmät asiat. Olen täysin samaa mieltä mietinnön kappaleen yksi kanssa, vaikka mielestäni meillä pitäisi olla myös aikataulu määräaika silloin, kun komission jäsen hylätään. Myös kohta neljä, siitä olen samaa mieltä. Kohdassa kaksi olen vähän eri mieltä. kyllä puheenjohtajalla pitäisi olla mahdollisuus valita mm, sopivin ehdokas tai sellainen ehdokas, joka varmistaa sukupuolijakauman, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan kertoa jäsenvaltioille, kenet he nimittävät. Puheenjohtajan tehtävänä on valita hyvä, saada aikaan hyvä sukupuolitasapaino mm, ja mm, jos mahdollista, niin hylätä joku. Entäpä jos joku jäsenvaltio haluaa ehdottaa kahta naista? Tässä henkilökohtainen kommentti. Eh, jos olisi kaksi eh, naisehdokasta, niin sitten valittaisi vähintään yksi nainen. No minä itsekin olen tietysti nainen. Tämä nyt on vain minun eh, henkilökohtainen kommenttini. Sitten varjoesittelijältä vielä kommentteja kappaleessa kolme. Olen vähän skeptinen tästä tämän puheenjohtajakokouksen erityisroolin suhteen ja äh, esityksistä puuttuivat myös ohjelmaprioriteetit, äh, mutta kokonaisuudessaan olen tyytyväinen tähän lausuntoluonnokseen. Aion tehdä ainoastaan muutamia tarkoituksia, jotka menevät siihen suuntaan, jonka juuri esitin. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Bruno Gollnisch. Monsieur Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, minä siirryn nyt kuulemiskysymyksistä tämän päivän listaa näin, että meillä on tulossa komission jäsen Bulkin kanssa kuuleminen. Ja tämä kuuleminen on rajattu vain koordinaattoreiden kokouksen. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä järjestetään suljetuin ovin. Ja nyt nykyisen järjestyksen mukaisesti sitoutumatta. Tiesin, että joutuvat poistumaan salista sillä aikaa. Ymmärrän kyllä teidän näkökantanne, mutta sanoisin, että parlamentti ja parlamentin hallinto saisivat selventää kyllä sen, voivatko me, voimmeko me sitoutumattomat jäsenet olla tällaisessa kokouksessa mukana. Tästä voidaan keskustella, mutta todellakin kun kyseessä on se, että me nyt kuulemme komission jäsentä. Me emme ollenkaan ymmärrä, miksi sitoutumattomat jäsenet joutuisivat poistumaan tästä kuulemisesta. Tämä on täysin syrjivä menettely mielestäni. Ja se vie meiltä mahdollisuuden käyttää eurooppalaisen toimeenpanovaltaan nähden omaa valvonta mahdollisuuttamme. Kiitos kiitän tästä todella kattavasta raportista, mutta kun Rava Bultz tulee tänne, niin hän ei, se oli mikään kuuleminen, hän raportoi. Ja koordinaattorit kuuntelevat. Teillä ei ole koordinaattoria, koska te ette ole ryhmä, se on taas teidän ongelmanne. Mutta jotta saatte tiedot, kaikissa valikunnissa on se järjestely, että kuitenkin sitoutumattomien sihteeristö voi osallistua kokoukseen, mutta edustajat, koska he eivät kuulu minkään ryhmään, eivät voi osallistua. Tämä on sääntö, joka koskee kaikkia valiokuntia, eikä minä tule tätä sääntöä rikkomaan. Poikkeuksessa saatte vielä kerran lyhyesti puheenvuoron. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja, mutta tämä on aivan ainutlaatuinen tilanne parlamentissa. Minä olen 30 vuotta parlamentissa ollut jäsenenä, enkä ole koskaan nähnyt sellaisia kokouksia, jossa avustajia voidaan ottaa mukaan, mutta jotkut jäsenet suljetaan ulos. Tämä on aivan uskomatonta, jos meillä voisi olla vaikka mahdollisuus olla paikalla käyttämättä puheenvuoroa, niin tämä olisi jo jotakin. Tästä voidaan jälleen kerran keskustella, mutta se, että sanotaan, että te ette voi seurata kokousta, mutta teidän avustajanne voi seurata kokousta, joten tämä turvaa tasapuolisuuden, niin anteeksi nyt puheenjohtaja, mielestäni tämä on aivan käsittämätöntä. Kann ich nachvollziehen? Ymmärtää, että te tätä voi hyväksyä. Minä en voi tätä muuttaa. Tämä on päätös, on kansallispuheenjohtajakokous. Ja samoin myöskin puheenjohtajien kokous valikunta puheenjohtajan kokouksellakin on mahdollisuus antaa suosituksia, ei voi tehdä muutoksia. Jos te pystytte esittämään muutoksen, minä voin noudattaa tätä muutosta, jos se tapahtuu, mutta minä en voi tästä tehdä mitään poikkeuksia, koska tämä on yleinen sääntö täällä parlamentissa. Sitten vielä ehkä lyhyesti. Olen tietysti iloinen siitä, että tulee tarkistuksia. Ehkä määräaikatarkistuksille se on torstai 19.3. Ja äänestysvaliokunnassa on sitten 14. huhtikuuta Äänestys perussopimusvaliokunnassa on 5. toukokuuta ja täysistunnossa toukokuussa 2015. Näinpä me nyt sitten tulisimme Euroopan investointipankin esittelyyn. Täällä on kaiketikin paikalla rouva Kanda, joka esittelee meille asiaa. ja niin olemme iloisia siitä, että hän on täällä lyhyesti raportoi meille asiasta ja sitten käymme lyhyen keskustelun asiasta. Tänään monissa keskusteluissa, kenties jos olette paikalla, huomasitte, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Selvästi tervetuloa valiokuntaamme ja ainakin teen nyt välittömästi puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia siitä, että pääsemme tämän esittelyn tänne tekemään tänään. Olen Maitento ja minua on pyydetty tulemaan puhumaan teille liikenteen se suuntaavasta lainoituksesta ja kuinka me tätä asiaa ratkomme kollegani Marian kanssa. Olimme äm, mukana myöskin EFSI-neuvotteluissa. Jos teillä on mitään kysymyksiä siihen liittyen, olen ja hän on valmis näihin vastaamaan. Nyt jos sallitte, voisimme mennä ensimmäiseen diaan. Se osoittaa, minkälaista lainoitusta me annamme äm, liikennealalla. EIP on Euroopan unionin pankki ja sen roolina on Euroopan unionin toimijoille tarjota lainoitusta. Me keskitymme kasvuun ja työllisyyteen. Tämä liittyy eurooppalaisten liikenneverkkojen täydentämiseen, sitten eh, taloudellinen sosiaalinen kohesio ja ympäristöllinen kestävyys ja ilmastotoiminnan ovat kolme tavoitettamme. Tässä oikealla puolella näette kaavion, joka osoittaa, kuinka tärkeä lainoitus liikennealalle on verrattuna EIPn kokonaislainoitusmäärään. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Meillä on 20 tai 25 prosenttia kokonaislainoituksesta joka suuntautuu liikennealalle. tähän on syvä, hyvä syy. Liikennealan projektit ovat pitkän ajan projekteja ja me olemme pitkän aikavälin rahoitusta tarjoava toimija. meninpä liian pitkälle nyt, kun tarkastelemme näitä alasektoreita, joille tarjoamme rahoitusta, lainoitusta. Näitä, että yli 50 prosenttia me menee urbaaneihin liikenneprojekteihin ja rautateille. Palaan tähän asiaan. Tässä näette, että viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme tarjonneet noin 140 miljardia lainoitusta keskimäärin vuosittain liikennealalle. Yli 60 prosenttia menee yleiseurooppalaisten verkostojen tukemiseen. Näitä sen kaaviossa tässä ja näitä myöskin, että rahoitus vaihtelee vuosittain. Näemme tässä selkeästi myöskin kriisin vaikutuksen viime vuosina olemme tarjonneet vähemmän lainoitusta ja on selvä, että jäsenmaat jarruttelevat projekteja. Meillä on vähemmän hyvin suuria projekteja hankejatkumossa kuin aikaisemmin ja paljon vähemmän projekteja toteutetaan. Liikenteeseen suuntautuva lainoituksemme seuraa politiikkaa, joka eh, hyväksyttiin vuonna 2011 periaatteessa. Tämä perustuu vuonna 2011 Euroopan komission valkeaan kirjaan. Tämä oli ensimmäinen politiikka, jota EIP eh, altisti julkiselle kuulemiselle. Me saimme hyvin hyvää palautetta. Meillä on multimodaalinen lähestymistapa ja pyrimme optimoimaan toimemme. Me asetamme ympäristön kannalta kestävät liikenneratkaisut prioriteeteiksi ja meillä on ilmailu- ja tieliikenteen suhteen rajoituksia. Me voimme rahoittaa vain eurooppalaisia eh, liikenneverkostoja tukevia projekteja tai kohesioalueiden projekteja. Tämän lisäksi näillä eh, projekteilla täytyy olla suuri tuotto. Taso palaan tähän asiaan pian. Meillä on myös erityisvaatimuksia. Esimerkiksi me emme tue urbaaneja projekteja, jos ne eivät liity urbaaniin kaupunkialueen kehityssuunnitelmaan. Meillä on myöskin erityiskriteerejä maantieliikenteprojektien osalta eh, liittyen niiden turvallisuusulottuvuuksiin. Ei ole varmaankaan tarve mainita, että luonnollisesti me noudatamme kaikkia Euroopan unionin direktiivejä. Luonnollisesti tämä on perusvaatimus kaikissa EIPn rahoittamissa projekteissa. Jos tarkastelemme projekti syklejä. Teille varmaankin olisi mielenkiintoista tarkastella tätä kaaviota. Olemme koko projektisyklin läpi mukana aivan suunnittelusta valvontaan. Kuinka sitten saamme tähän projekti jatkumoon projekteja? Tilanne vaihtelee välillä projektin ajaja tekee meille pyynnön. Välillä olemme mukana jo aikaisemmin, välillä valvoisimme projektien kehitystä. Me voimme keskustella toimijoiden kanssa siitä, minkä tyyppisiä projekteja voisimme lainoittaa seuraavaksi. Tämä on liikennealalla melkoisen tärkeää. Meillä on projektipromottereita, joiden kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä. Ensimmäinen valinta perustuu tukikriteereihin. Kuten mainitsin, eräät projektit eivät ole sellaisia, että EIP voisi niitä lainoittaa. Esimerkiksi paikallistieprojektit eivät ole jotakin, mitä me voimme tukea. Ja meillä on myöskin poissuljettuja sektoreita EIPn toimien osalta. Kun ensimmäinen tarkistus on tehty, meillä on sisäinen konsultaatioprosessi Euroopan komission kanssa. Tämän konsultaation jälkeen meillä on arviointiryhmä, jossa on kolme henkilöä. Kaksi henkilöä tulee projektiosastoltamme ja yksi taloudellisesta osastoltamme. Me tarkastelemme projektien taloudellista elinvoimaisuutta. On hyvin tärkeää, että projektit ovat itse asiassa elinvoimaisia ja tukevat yhteiskunnan kehitystä kokonaisuudessaan. Tarkastelemme myöskin teknistä ulottuvuutta. Meillä on aina tekninen asiantuntija mukana projekteja arvioimassa. Me luonnollisesti tarkastelemme myöskin sitä, kuinka projektit vaikuttavat hankintana yhteisölliseen ja taloudelliseen ympäristöön. Me tarkastelimme tarkasti projektin toteuttavaa tahoa ja hänen kykyään toteuttaa projekti. Ei ole mitään järkeä lainottaa sellaisia projekteja, jotka eivät ole toteutuskelpoisia. Tämä on hyvin suuri osa arvioimissamme. Tarkastelemme myöskin sitä, kuinka projektit lopultakin toimivat, eli niiden toimeenpano-osiota. Me voimme myöskin tarjota teknistä tukea projektin toteuttavalle taholle jotta hän voisi toteuttaa projektin kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla. Periaatteessa me siis pyrimme arvioimaan riskit, jotka liittyvät projekteihin, ja pyrimme tarjoamaan tukivia, tukevia eh, toimia, teknistä tukea, kuten mainitsin, projektin toteuttajille, ja meillä on myöskin sopimusehtoja rahoitussopimuksissamme. Oikeudellinen yksikkömme ottaa sopimuksiin mukaan sellaisia ehtoja, jotka tekevät mahdolliseksi toteuttaa projektin sillä tavalla kuin me toivomme. Luonnollisesti me tarkastelemme myöskin lainoitusta. Jos me olemme tyytyväisiä tilanteeseen, me siirrämme projektin arvioinnin hallintokomitean ja sitten johtokuntaan. Kuten näette, liikennealan projektien arviointijakso voi olla kuitenkin melkoisen raskas korostaisin muutamia avainkysymyksiä projektien arvioinnissamme. Meillä on riippumaton projektin laadun arviointi. Sen tekevät sektorin asiantuntijat. Meillä on sektoriasiantuntijoita, jotka toimivat vain liikennealalla, mutta he toimivat kaikilla sellaisilla alueilla, joilla Heillä on toimintamandaatti. Kyseessä ovat insinöörit ja ekonomistit. Tämä on hyvin tärkeä seikka, sillä nämä henkilöt ovat hyvin tottuneita arvioimaan projekteja ja myöskin voivat jakaa parhaita käytänteitä maasta toiseen. Tämä on osa due diligence-prosessia ja hyvin tärkeä seikka. Tässä tuli esiin kysymys, tulemmeko me toteuttamaan kaikissa projekteissa samantyyppisen arvioinnin. Näin todellakin on sekä tavallisissa projekteissa että esirahoitusprojekteissa me tulemme samantyyppisen arvioinnin toteuttamaan. Kuten mainittua, voin sanoa, että meidän due diligence-prosessissamme tarkastamme parhaita käytänteitä alalla, ja jotta voisimme tämän toteuttaa, me myöskin tarkastelemme kustannustuottoanalyysiä jokaisen projektin osalta. Meillä on tietokanta, jossa on vertailu mahdollisuudet eri projektien kustannus- ja tuotto-osioiden suhteen. Niin tämä ei varmaankaan ole teille mikään yllätys. Usein projektien ajat ovat hyvin optimistisia projektiensa suhteen ja hyvin usein heidän lukunsa ovat melkoisen puolueellisia. Ei ole lainkaan harvinaista, että me joudumme näitä kululukuja korjaamaan ylöspäin ja tuottolukuja alaspäin. Tämä on osa meidän due diligence-prosessiamme eh, kustannustuottoanalyysi. Käytämme sitä EIPssä. Meillä on oma mallimme, jonka mukaan tarkastelemme sitä, onko loppujen lopuksi projekti oikeanlainen tekninen ratkaisu, pitäisikö sitä eh, pienentää ja onko projekti oikean tyyppinen ratkaisu tarpeisiin. Tämä kustannushyötyanalyysi on myöskin tarpeen, kun teemme hiilijalanjälkianalyysiämme. Tämä menee jahtokunnallemme, tämä liittyy kasvihuonekaasupäästöihin ja nämä analyysit otetaan myöskin kustannushyötyarviomme mukaan. Haluaisin mainita, että EIPllä on strategia joka juuri alistettiin julkiselle kuulemiselle. Tämä saattaa olla teille mielenkiintoista. Liikennesektorihan on hyvin tärkeä myöskin tässä ilmastostrategian suhteen. Projektien valvonnan osalta meillä on lisäarvo, metodologia niin kutsutusti. Tässä seuraamme parhaita käytänteitä. Tämä perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari arvioi projektin laatua, toinen projekti arvioi sitä, kuinka hyvin tämä projekti itse asiassa eh, sopii yhteen Euroopan unionin politiikan tavoitteiden kanssa, ja kolmas pilari eh, on arvio siitä, kuinka EIP voi olla mukana projektissa. Me arvioimme projektit tämän mallin mukaisesti ja näillä linjoilla voimme lopultakin valvoa sitä, ovatko projektit tavoittaneet ne tavoitteet, joita me kuvittelimme. Meillä on tulosten valvonta, indikaattorijärjestelmä. Me tarkastelemme siinä ydinvaikutuksia, tuloksia ja seurauksia. Tämä on tietynlainen äm, projektien valvontajärjestelmä, joka on meille hyvin hyödyllinen. Tämä on esimerkki viime vuoden liikennealan projektien arvioinnissa tässä näette, että meillä on hyvin paljon erilaisia arvioita, mutta ennen kaikkea näitä indikaattoreita käytetään, kun arvioimme, olemmeko me tavoittaneet näiden projektien kautta sen, mitä halusimme tavoittaa. Ja tämä myöskin vaikuttaa uusiin projekteihin. Voimme jo toteutetuista ottaa oppia uusia ajatellen. Tässä on muutamia esimerkkejä lopuksi. Halusin osoittaa teille että meillä on luonnollisesti hyvin paljon erilaisia projekteja, joita me toteutamme. Tässä kuvassa näette luonnollisesti projekteja, joissa olemme hyvin paljon mukana liittyvät eurooppalain laajuisiin liikenneverkostoihin, Espanjan ydin rautatieverkosto on tässä esimerkkinä, ja otin esimerkkinä mukaan myöskin johtokunnan viime viikolla hyväksymän Lontoon urbaanin liikenneprojektin, joka koskee pyöräteitä. Ja lopultakin tässä on myöskin viime vuotisen projektin esimerkki mukana kyseessä on Pohjanmeren ja Itämeren aluksia koskeva projekti. Te näette siis, että tässä on hyvin paljon erilaisia projekteja, joissa me olemme mukana läpi koko sektorin. Lopuksi sanoisin, että kehityskulut, joita olemme havainneet EIPssä vuoden 2011 jälkeen, ovat sellaisia, että näemme, että enemmän vihreitä salkkuja on mukana. Me siis luonnollisesti pyrimme siirtymään pois jonkin verran ilmailu- ja maantieliikenneprojekteista. Ja luonnollisesti projekti jatkumossa keskitymme tulevaisuutta ajatellen Euroopan kattaviin liikenneverkostoihin. Ja näemme myöskin, että eräissä jäsenmaissa tulee olemassa olevien verkostojen ylläpitoon keskittyä. Olemassa olevia verkostoja pitäisi käyttää paremmin hyödyksi ja huomaamme tämän nyt älykkäiden liikenneverkkojen tai liikenteen hallintaprojektien osalta. Luonnollisesti ERTM on hyvin tärkeä seikka projekteissamme. Tulevaisuudessa me tulemme keskittymään myös siihen Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään siis. Vaihtoehtoiden sitten polttoaineiden suhteen meidän tarkoituksemme on keskittyä tulevaisuudessa niihin ja sähköiseen liikenteeseen. Meillä ei ole kovinkaan paljon näitä koskevia projekteja vielä, mutta ne ovat tuloillaan tulevaisuudessa. Sitten vielä viimeinen seikka. Lopuksi haluaisin mainita jotakin, mikä on hyvin tärkeää, kun meillä on nyt käsillä tilanne, jossa resursseja on hyvin vähän, on äärimmäisen tärkeää keskittää nämä resurssit elinkelpoisiin hyvin projekteihin. Osittain tämä tapahtuu luonnollisesti yksittäisiä projekteja tarkastelemalla ja ratkaisuja tarkastelemalla. Tämä on jotakin, mitä me todellakin haluaisimme tukea. Luonnollisesti meidän täytyy systeemisellä tasolla asettaa prioriteetteja projekteille. Euroopan komissio on tehnyt Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta hyvää työtä tässä asiassa. Meillä on erittäin hyvää suunnittelua eurooppalaisella tasolla. Tämä on paljon parempaa kuin mitä olen nähnyt muissa osissa maailmaa. Yksi asia, jonka voitte painaa mielelle tähän puitteistoon liittyen on se, että meidän täytyy arvioida projektien sopivuutta moottoritietä ei tule rakentaa, jos tarvitsee vain tien. Investointeja voidaan säädellä ajan myötä ja tämä on mielestäni hyvä tapa käyttää resurssejamme oikein. Yksi asia, minkä me huomaamme välillä menevän hiukan vikaan, on se, että projektien ajat haluavat hyvin nopeasti edetä projekteissaan – ja riskianalyysejä ei aina tehty kaikkien parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on luonnollisesti hyvin kallista sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Oikeanlainen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää, kun puhumme suurista investoinneista, kuten suurista infrastruktuuriprojekteista. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, meidän täytyy varmistaa se, että projektimme, koska nämä ovat pitkän aikavälin projekteja, ovat myöskin pitkällä aikavälillä kestäviä haluaisin kiittää jälleen kerran mahdollisuudesta olla täällä tänään ja luonnollisesti mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on. Kiitoksia. Very much as well. Niin, kiitoksia oikein paljon <clears throat> tästä kertomuksesta. Sitten Wim van de Kamp. Eh, mijn, mijn collega Marcus Pieper zal zo meteen eh, hopelijk... Kiitoksia oikein paljon. Kollegani Markus Pieper tulee varmasti tästä myös puhumaan. Tämän viestinne myönteinen puoli on se, että viime vuosina myös rautatiealalla ja klassisten infrastruktuurien ylläpitämisessä on tehty investointeja, siis ylläpitoon on myös satsattu, se on hyvä asia. Euroopan parlamentissa, ja te sen kyllä tiedätte, keskustellaan vielä hyvin paljon esirin rahoituksesta. Ei meidän varmaan nyt tarvitse liian monimutkaisia kysymyksiä teille esittää, mutta kysymys kuuluu, mikä suhde on Euroopan komission työn ja Euroopan parlamentin työn välillä? Tähän mainitsitte jo TEN ja erään toisen aspektin kanssa, nimittäin rajat ylittävä aspektit tenteessä näitä on. Mutta sitten ovat myös ajomatkat Lontoosta. E, se ei ole rajat ylittävää, siis pyörätiet Lontoossa. Jokainen voi tietenkin toivoa pyöräteitä Lontoossa, mutta se e, on toissijaisuusperiaatteen mukainen kysymys. Myös jos huomioimme TEN-TEN, niin e, näin on. Sitten eri määrärahojen yhdistäminen. Pian meillä on esir-määrärahat sitten meillä on Euroopan investointipankin omat varat, mutta sitten meillä on myös yksityisiä määrärahoja ja julkisia määrärahoja. Ja nämä eri mallit, tätä sitten kutsutaan pilvirahoitukseksi, mutta nämä eri mallit, joilla nämä yhdistetään, onko teillä riittävästi joustavuutta? Äh, onko teillä myös innovoivia ideoita tässä? Kiitoksia, se on kysymykseni. Kiitos. Esten Ismail Ertu. Kiitos. Tervetuloa myös minun taholtani. Olemme todellakin iloisia siitä, että meillä on Euroopan investointipankki. Ja se, miten tärkeää te olette, se kävi ilmi myös teidän esityksestänne ja myöskin esimerkkeistä, jotka otitte esille. On erillisiä kysymyksiä, joita haluaisin esittää. että niitä ole liikaa. Nämä eivät ole mutkikkaita, mutta ne uskoakseni ne ovat tärkeitä meille, jotka olemme asioiden kanssa tekemisissä päivittäin. Tärkeitä, että voisimme paremmin ymmärtää asioita. Te puhuitte kehittäjistä, olette kehittäjille siis sitä, joka on valmis antamaan toimeksiannon toteuttamaan investoinnin. Toinen kysymys on, te puhuitte tästä lisäarvometodista, joka minusta on hyvä. Ennen kaikkea mitä tulee tähän luokitteluun, sitten tämä yhteensopivuus EU-tavoitteiden kanssa, näin ainakin ymmärsin sen. Ja sitten siitä, mikä oli tässä sitten Euroopan pankin osuus. Siis tällainen valinta, arviointi, tämä ennakkovalinta, onko siinä jokin tietty pistejärjestelmä, ja jos, niin miten nämä pisteet myönnetään, miten tätä voidaan verrata, jos on erinäisiä hankkeita, joita käsitellään samaan aikaan, minkä kriteereiden mukaan pisteitä annetaan, jos kysymys on todella pisteistä, ja miten tapahtuu esivalinta, koska sen täytyy tapahtua myöskin vertailukelpoisin objektiivisin kriteerein. Olen iloinen siitä, että te olette nyt siirtymässä tällaiseen vihreään lähestymistapaan, kun on esittelijä silloin, kun puhuttiin suuntaviivoista, niin me puhuimme tästä hiilijalanjäljestä, haluaisimme ottaa sen mukaan, koska olimme sitä mieltä, että tulevaisuuden investoinnit, pitkän tähtäyksen investoinnit tulevaisuudessa ovat sellaisia, että niissä täytyy ottaa huomioon myös hiilijalanjälki. Se on yksi kysymys, joka menee samaan suuntaan kuin se, jonka kollega Vannekamp esitti. Miten tämä tapahtuu? Miten meidän pitäisi kuvitella että Me olemme nyt kuulleet erilaisia iskusanoja. Se on siis la, luotot Euroopan investointipankilta, rahat, joita Euroopan unioni antaa tulevaisuuden budjetin kautta, esimerkiksi. Ja sitten on mahdollisuus myöskin yksittäisille investoijille ja sitten on vielä nämä projektivelkakirjat. Miten tämä kaikki toimii? Voidaanko kaikkea käyttää rinnakkain ja samanaikaisesti? Tämä olisi mielenkiintoinen asia saada kuulla sitä paremmin, jotta voisi paremmin sen ymmärtää. Jos ymmärsin oikein, teidän palvelunne ei koske pelkästään uusia rakennuksia, vaan myöskin korjauksia. Onko näin? Viraus. Anteeksi nyt vain, jos haluatte vielä keskustella, niin menkää sitten ulos, kun muuten tämä häiritsee. An, anset. Niin, halusin vielä kerran tarttua tähän viimeiseen kohtaan. Siis, jos minä nyt olen esimerkiksi tällainen äh, hankkeen kehittelijä ja haluan jotakin infrastruktuuria korjata, ylläpitää sitä, koskeeko sama tarjous silloin myös minua Euroopan investointipankin taholta? samanlainen tarjous kuin se, minkä te annatte, kun on kysymys uusista rakennuksista, uusista infrastruktuurihankkeista. Ja rahoitus, miten suuri on sitten se osuus, jonka teiltä voi saada kokona, ajatellen kokonaishanketta, jos on hanke, joka maksaa vaikkapa 750 miljoonaa euroa, niin jos ymmärsin oikein, jos mm, yksittäisiä tahoja, jotka olisivat tulla mukaan investoimaan ja sitten jää aukko, joka täytyy rahoittaa jotenkin äh, vierain tahon äh, luototuksella, siis teitä, miten suuri voi maksimaalisesti e- olla se osuus, joka teitä saa. Ja rahoitatteko te myös hankkeita Euroopan unionin ulkopuolella kolmansissa maissa, vai koskeeko tämä menettely pelkästään jäsenvaltioita? Paljon kysymyksiä, mutta toivottavasti ei kuitenkaan liikaa. Kiitoksia oikein paljon sitten Gesine Meissner. Niin, kiitoksia. Kun äh, paljon kysymyksiä äh, esitetään, niin sitten monet kysymykset on jo esitetty, siksi voinkin puhua lyhyesti. Ensinnäkin äh, lähden siitä, että voisimme tämän PowerPoint-esityksen saada. Kyllä siellä jo nyökätään, se olisi vielä hyödyllistä. Sitten toiseksi olin vähän yllättynyt, että kriteereissä ei ensisijalla ollut se, mikä meille on niin tärkeää, nimittäin eurooppalainen lisäarvo. Me sanomme aina, että me luomme täällä eurooppalaista liike- liikennepolitiikkaa, te luotte eurooppalaista rahoituspolitiikkaa. Eikö sen pitäisi olla aina etualalla? Mm, hiukan minua yllätti se, että sanoitte, että kaupunkihankkeet ainoastaan, jos on tällainen kaupunkiin liikkuvuusohjelma, urbaanin liikkuvuusohjelma, mutta liian vähän puhuttiin sitten eurooppalaista lisäarvosta. Ja sitten kolmanneksi tämän kolmas kysymykseni sanoitte, että kaikki hankkeet menevät saman prosessin läpi. Onko todellakin näin, koska ten ja verkkojen Eurooppa-välinen kohdallahan meilläkin on tiettyjä kriteerejä, joita on noudatettava. Minulla on se vaikutelma, että esirissä taloudellinen perustelu on etusijalla, koska sanotaan, että yksityisten investointien pitäisi olla valmiita käyttämään rahaa, joten kriteerit eivät ole ehkä niin tiukat. Me seuraamme tätä esirkeskustelua ja kyllä haluamme, että mm, nämä määrärahat todellakin menevät siihen suuntaan, mitä me kuvittelemme. Tässä olivat kysymykseni. Minun on nyt mentävä ulos, koska minun täytyy nopeasti soittaa puhelu. Se on epäkohteliasta tiedän, mutta mutta näin minun on nyt tehtävä. Se on kyllä epäkohteliasta, mutta kun sen etukäteen sanoo, niin kyllä se voi ymmärtää. Merja kyllä. Johtaja, kaksi kysymystä. Miten teidän näkökulmasta voisimme kehittää myös sijoittajien ja yksityisen rahan saamista nykyistä enemmän liikennesektorille, sillä jokainen meistä tietää, että julkisen sektorin raha ei kasva puussa, eikä sitä sitä tällä hetkellä ole liikaa liikennehankkeisiin tarjolla. Sen lisäksi jatkaisin kollega Meissnerin kysymystä siitä, kun puhutaan tästä lisäarvosta Euroopalle, niin näettekö, että liikenne voi aidosti toimia potentiaalisena kasvun ja uusien työpaikkojen luojana Euroopassa? Kiitos. Danke sehr, jetzt Karimadelli. Kiitoksia sitten Karimadelli. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia eh, johtaja tästä esittelystä. Minulla on useita kysymyksiä ja todellakin haluaisin täsmennyksiä. Te sanoitte, että EIP yhteisrahoittaa kestäviä projekteja. Tämä kestävyys nimenomaan täällä. Päivää. Tämä kestävyys sen suhteen te annoitte jonkin verran kriteerejä. Haluaisin tietää nyt, onko EIP valmis ottamaan mukaan verkkojen Eurooppa-välinen kriteerejä esimerkiksi ähm, Junckerin investointisuunnitelman suhteen myöskin. Eli nämä nyt nämä kriteerit, jotka ovat jo olemassa esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineessä, esimerkiksi Euroopan lisäarvo, rajat projektit, sisäisten kulujen vähentäminen tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai se, että kunnioitetaan ympäristölainsäädäntöä, jota on olemassa Euroopan unionissa. Ovatko nämä seikkoja, joita vielä kunnioitetaan? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, te olette äh, jäsenenä myöskin tässä investointikomiteassa, joka valikoi projekteja, jotka saavat rahoitusta Junckerin investointisuunnitelmasta. Mitä kestävyys todella teille edustaa? Haluaisin tätä tiedustella. Voitteko antaa esimerkkiä, kuinka monia yhteisrahoitettuja projekteja meillä on vuosien 2009-2014 välillä ollut liikennesektorilla? Tiedättekö tämän? Haluaisin vastauksen tähän. Ja kolmanneksi, kuinka tulette rohkaisemaan niitä maita, jotka valitettavasti eivät saa apua tällä hetkellä eri infrastruktuurihankkeista, esimerkiksi nimenomaan läntisen, anteeksi, itäisen Euroopan maat. Eikö EIP ole nyt tilanteessa, kun meillä on kansainvälinen ilmastohuippukokous tulossa ja meiltä odotetaan suuria ilmastotekoja Euroopassa, eikö EIP voisi olla väline, joka ajaisi tällaista taloudellista siirtymää ja toteaisi, että tämä on tulevaisuutta. Ja kun me puhumme urbaanista liikenteestä, se voisi todeta, että tällaisia pieniä projekteja tulisi valikoida, eikä tällaisia valtavia jättiprojekteja. Kun puhun tällaista valtavista äh, faraonista projektista, niin Lionin Torinon tunneli on esimerkiksi tällaisesta esimerkki. Kiitoksia. Wenn das nicht gesagt würde, hätte ich gefragt. Jos tätä ei olisi sanottu, niin olisin kyllä kysynyt, että mitä nyt tapahtuu. Mutta se on hyvä, että se mainitaan. Minäkin palaan tähän. Peter Lundgren. Thank you. Uh, on our finance base. Niin, kiitos TNT. Tähän rahoitetaan Connecting Europe-fasiliteetista ja, ja 140 miljardia euroa on se, mitä tarvitaan. Junckerin suunnitelman myötä me siirrämme rahaa verkkojen Euroopasta muulle sektorille, jossa on korkeita riskejä me haluamme saada tavoittaa tavoitteet, jotka on 350 miljardia. Mutta jos me lähdemme nyt 80 miljardista, se pyritään sitten moni kertomaan 15. Tämä on erittäin suuri riski ja sitten Euroopan investointipankki antaa sitten takuita ja, ja uusia luotteja. Tämä Näyttää siltä, että tässä on oikeastaan liiketoiminnasta tehdään pankkien hyväksi. Eikö riski ole aivan liian suuri, ajatellen Junckerin suunnitelmaa? Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Markus Piper. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Minulla on kysymys, joka liittyy tieliikenne ja muiden hankkeiden erilaiseen arviointiin. Voin kuvitella, että kun on kyse vesiväylästä tai rautatieyhteydestä, niin odotatte vähemmän voittoa. Miten tämä teknisesti toimii? Tien aiheuttama voitto on varmistoitu. Yksityiset eh, sijoittajat siellä ovat jonossa, koska sitä käytetään hyvin paljon. Meillä on Saksassa eh, eh, moottoritie 7, moottoritie numero 1, jota tuetaan eurooppalaisilla määrärahoilla. En oikein ymmärrä, kun yksityisiä sijoittajia siellä on jonoksi asti. Mutta jos on kyse vesiväylästä, otetaan vaikka sellainen esimerkki silloinhan te voitte tarjota vain vähemmän, vähemmän voittoa, vai onko niin, että tuo voitto, jota, joka teidän on tarjottava, se rahoitetaan tuosta rajoitetusta summasta, joka on olemassa. Eli mitä enemmän vesiväyliä rakennetaan, sitä vähemmän hankkeita voidaan ylipäätänsä rahoittaa. Onko tämä oikea ajattelutapa vai olenko väärässä? Ja sitten haluaisin vielä liittää siihen, mitä kollega Wim van den Kamp sanoi. Lontoon metro, kaupunkiliikenteen kehittäminen, tätä minä en oikein ymmärrä. Mielestäni tämä on toissijaisuusperiaatteen alainen kysymys. Miksi menette näihin asioihin, miksi siitä syntyy eurooppalaista lisäarvoa? Sitä pitäisi kyllä vähän selittää. Ja sitten viimeinen kysymys esiristä, Junckerin suunnitelmasta. Mikä ero on oikeastaan sen välillä, mitä te teette ja se, mitä esirillä aiotaan tehdä? Voisitteko esimerkiksi jonkun esimerkin avulla tätä kuvailla? Kiitoksia sitten Dominik Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti tehdä huomioni ja esittää kaksi kysymystä. Huomioni on seuraava. Mielestäni nyt on aika todeta, että EIP on pankki. Se ei ole mitään muuta kuin pankki. Ja sellaisena se investoi rahaa, ei se sitä anna. Ja tämä on hyvin eri asia kuin poliittinen instituutio. Pankki investoi punniten riskit investoineissa ja toivoo, että saa tuottoa investoinneilleen luonnollisesti. Nämä riskit punnitaan ja pyritään sitten saada, saada aikaan positiivinen tulos. Ja tässä näemme, kuinka EIPn toiminta riippuu siitä, että markkinaolosuhteet ovat hyvät. Luonnollisesti EIPn investointien ongelma on se, että se aina tarkastelee eurooppalaista lisäarvoa investoinneissa. Tähän monet kysymykset puuttuivatkin ja sitten se arvo riskejä. Ja näiden kahden puntarointi johtaa sitten siihen, että tehdään kielteinen tai myötäinen päätös siitä, onko riski hyväksyttävissä ja eurooppalainen lisäarvo todistettu. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen on se, että Euroopan unionin toimielimissä on esirin kaltaisia takuurahastojärjestelmiä. Esimerkiksi meillä on hanke joukko velkakirjajärjestelmä, komissiohan näitä valvoo. Mikä on EIPn kanta siinä, minkä tyyppinen sidos on komission sisällä hallinnoitujen riskinjakovälineiden tai takuuvälineiden ja esirin välillä. Onko jonkinlaisia tiedonantoja tulossa tämän suhteen? Yhdistetäänkö näitä välineitä? Onko meillä jonkinlaisia metodologisia vaihtoja eri välineiden välillä? Sitten toinen kysymys. Meillä on investointikomitea, joka tulee päättämään, mitkä projektit voivat mahdollisesti saada esiiristä rahoitusta. Mutta luonnollisesti kun kyseessä on pankki, oletan, että tämän investointikomitean jälkeen lopullinen sana johtokunnalle. Tämä on siis minun kysymykseni, onko lopultakin tilanne sellainen, että investointikomitea tekee tämän päätöksen sellaisena kuin komission aloitteessa määritellään, vai onko lopultakin johtokunta se, joka päättää, mitkä investoinnit tehdään? Siis onko tämä investointikomitea vain neuvoa antava? Ja, jetzt habe ich mich nochmal als letzter drauf. Niin, nyt minäkin olen vielä lopuksi pyytänyt puheenvuoroa. Mehän tietenkin kaikki haluamme Euroopasta lisäarvoa ja täällä on jo kritisoitu sitä, että kaupungin metro tai pyöräilytie ei välttämättä luo Euroopasta lisäarvoa, mutta rajat ylittävät yhteydet sitä kyllä luovat. Ja tehän puhuitte myös erityisistä vaatimuksista ja rajat ylittävät yhteydet ovat meille tärkeitä. Kolme esimerkkiä, että näette mitä voidaan tehdä. Esimerkiksi äh, Saksan Selbin ja Tsekin Hashin välillä on kaksi, kahdeksan kilometrin pitkä äh, rautatieyhteys. Se on sodan jälkeen rakennettu. Äh, me emme 15 vuoteen onnistuneet sitä korjaamaan siis tämä yhteys puuttuu sodan jälkeen, mutta Kolmarissa viime sota, sotapäivinä saksalaiset sillan tuhosivat ja sitä ei ole sen jälkeen korjattu ja tällainen aukko sielläkin puuttuu tällainen aukko sielläkin on, mutta tällaiset yhteydet eivät synny. Suurhankkeiden kohdalla emme koskaan ole nähneet mitään ongelmia. Jopa Lyon Torino, sen pitäisi maksaa 12 miljardia. Sitten Saksan, Ranskan tilintarkastustuomioistuin sanoi, että se maksaakin 26 miljardia, mutta se ei ole mikään ongelma. Voisitteko ehkä suurhankkeiden kohdalla tehdä yhteistyötä? Hyvä on, me tuemme tätä suurhanketta, jos te sitten toteutatte myöskin tämän pienemmän hankkeen, joka ehkä pankeille ja suurityksille ei ole niin kiinnostava, mutta joka luo eurooppalaista lisäarvoa. Voisitteko tämän tehdä? Ja tässä yhteydessä, oletteko ehkä joskus jo hylännyt jonkun hankkeen, koska se ei ole rahoitettavissa? esimerkiksi 14 miljardia lisäkustannuksia, kun alkuperäinen arvio on 12, niin yleensä sanottaisiin, että ei minulla ole siihen varaa, mutta sellaisessa hankkeessa se ei olekaan mikään ongelma, entä kustannushyöty? analyysi. Minä olen nyt 30 vuotta ollut liikennepolitiikassa, eh, niin kustannushyötyanalyysit voi oikeastaan unohtaa. Se, mitä minä haluan, on myönteistä ja se, mitä minä en halua, on kielteistä. Tästäkin esimerkki. Berliinistä Svinnu Ushin yhteys, se siinä arvioitiin, että se oli 0,7 prosenttia, koska Saksan rautatiet eivät sitä halunneet. Tämä ei siis hyö, ole voitollinen. Nyt tulee uusi laskelma, 2,5, joten täysin myönteinen. Miten tämä nyt oikein syntyy? Tutkitteko tätä? Pystyttekö varmistamaan tämän, millaisiin tietolähteisiin päätöksenne perustatte vai hyväksyttekö nämä mm, vain. Tämä on varmasti hyvä bisnestä arkkitehtuuritoimistoille, kaupunkisuunnittelutoimistoille, mutta loppujen lopuksi tämä on poliittinen päätös. Se mitä halutaan, se tehdään ja se mitä ei haluta, sitä ei tehdä. Ja koska tarvitaan poliittinen argumentti, niin sitten yhteen pannaan kallis ja toiseen halpamaksulappu. Sitten tämä 15-kertaisuus Junckerin suunnitelmassa, onko tämä jotain aivan uutta? Onko se ollut jo aikaisemmin olemassa? Ja jos näin on ollut, niin onko se myös toteutunut? Eli me vaan kertaamme kaiken kolmella ja sitten 15 ja sitten saamme 350 miljardia Teillähän on pankkikokemus, te ole poliitikko. Mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä realistista? Äh, mitä olosuhteita pitää toteutua, jotta tämä olisi realistista? Te tuossa hymyilette, mutta varmaan asiaa jo pohtineet ja nyt kovasti olemme kiinnostuneita kommenteista. Very much for all these questions. I really hope that Paljon kiitoksia kaikista kysymyksistä. Toivottavasti voimme vastata suurimpaan osaan niistä, ehkäpä aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että me olemme aina valmiita keskustelemaan näistä asioista teidän ne hyvin mielellämme. Otamme paljon enemmän kahdenvälistä vuoropuhelua myös mukaan ja ehkä voisimme olla mm, tulevaisuudessa varata enemmän aikaa tähän keskusteluun. Euroopan unionin lisäarvo, tämä on luonnollisesti meille erittäin tärkeä kysymys ja se on jotakin, mitä me haluamme toteuttaa. Me olemme täällä tukemassa eurooppalaisia projekteja ja toimeenpanemassa eurooppalaisia projekteja. Ehkä tämä ei ollut mukana minun dioissani, mutta koko perusajatus on tämä, se on se syy, miksi me olemme olemassa. Luonnollisesti tämä koskee rajat ylittäviä projekteja. Me todellakin niitä eh, tuemme ja haluamme tukea projektipromoottoreja, kun he haluavat näitä rajat ylittäviä projekteja toteuttaa. Se on välillä hyvin vaikeaa. Haluamme taata myöskin koordinaation eri jäsenmaiden välillä. Pyrimme helpottamaan tätä toimintaa. Tämä on osa todellakin sitä, mitä me haluamme eh, saada aikaan. Kuten mainitsitte, EIPllä on myös eh, neuvoa antavia palveluja ja niiden kautta voimme myös tämän tyyppisiä eh, tukia ja neuvoja tarjota projektipromoottoreille – sitten vielä pieni se TEN-T on meidän ydinalaamme, näette sen luvuistakin. Se on jotakin, mihin suurin osa rahoistamme suunnataan. Meillä oli viime viikolla Lontoossa projekti käsittelyssä ja me valitsimme juuri sen siksi, että meillä on nykyään ilmasto toimet tarkistelussa. Me rahoitamme tämän tyyppisiä projekteja, koska ne palveluvat mielestämme myöskin suurempaa eurooppalaista tarkoitusta. Haluaisin tässä myös korostaa sitä, että Euroopan laajuiset eh, liikenneverkot ovat meidän toimintamme ydintä ja rajat ylittävät liikenneverkot luonnollisesti myöskin. Te eh, kysyitte siitä, minkälainen lisäarvometodologia meillä on käytössä, ja tämä on ehkä mahdollisuus tarjota hiukan yksityiskohtaisempi arvio. Me olemme pyrkineet toteuttamaan sen, että kriteerien arviointi on mahdollisimman objektiivista. Me arvioimme projektin koko sen syklin läpi ja seuraamme projektin toteutusta. Tämä on meidän tavoitteemme. Pyrimme siis antamaan arvosanan projekteille. Me seuraamme niitä ja viemme projektin koko syksyn läpi. Aivan aluksi tämä tekee mahdolliseksi valikoida hyvin aikaisin päätöksentekoprosessissa projekteja. Mainitsen tämän ehkä, kun puheenjohtaja mainitsi tämän asian projektien valikointi. Kyllä me sitä teemme aivan selkeästikin. Ellei ole sitä mieltä, että projekti on elinkelpoinen tai hyödyllinen, se pudotetaan pois listalta ja tämä liittyy meidän projektiarviointiprosessiimme. Eli todellakin teemme juuri tätä. Me käytämme tässä lisäarvometodologiaa. Nämä ovat objektiivisia seikkoja, joiden perusteella projekteja voidaan arvioida ja ne ovat meidän johtokuntamme jäsenille mahdollisuus arvioida projekteja ja verrata niitä keskenään. Arvostan hyvin paljon näitä kommenttejanne, mutta kustannus hyötyanalyysissä voidaan toimia lähestulkoon miten tahansa. Meillähän on äm, välineitä omassa talossamme. Meillä on asiantuntijoita, jotka matkustavat moniin jäsenmaihin ja heillä on tietokannat liittyen kuluihin me otamme luvut, jotka saamme projektin arvioimme me ne. Me teemme aina arvioinnin eh, liittyen siihen, mitkä kulut meidän mielestämme ovat. Ja tämän vuoksi kaikki nämä luvut ja arviot, jotka saamme projektipromoottoreista, promoottoreilta. Me emme ota niitä sellaisenaan, me pyrimme arvioimaan ne ja me teemme arvioinnin siitä, ovatko ne uskottavat meidän tietojemme mukaan. Tässä myöskin mainittiin hiilijalanjälkimetodologia. Tämä on uusi arviointi, jota me toteutamme ja me luonnollisesti keskustelemme järjestelmästä monien toimijoiden kanssa. Monet ovat hyvin kiinnostuneita tästä mallista. Tämä on uskoakseni jotakin uutta, tarjoaa lisäarvoa päätöksentekijöillemme, tarjoaa mahdollisuuden arvioida siitä, mikä projektien hiilijalanjälki on. Me pyrimme myöskin arvioimaan kaikkia näitä vaikutuksia ja pyrimme laajentamaan tätä mallia Euroopan unionin ulkopuolelle. Me toimimme siis myös Euroopan unionin ulkopuolella. 10 prosenttia lainotuksesta me suuntautuu sinne. Meillä on erityinen mandaattista varten, mutta luonnollisesti monet näistä projekteista ovat hyvin monimutkaisia due diligence-prosessin osalta. Aika usein me toimimme muiden pankkien kanssa yhteistyössä kehityspankin tai maailmanpankin kanssa ja me olemme hyvin lähellä niitä, kun toteutamme näitä projekteja. Ja sitten liittyen näihin kunnostusprojekteihin kysyttiin, onko meillä samantyyppinen menettely niiden osalta. Kyllä meillä on. Me emme voi pelkkiä huolto- tai käyttökustannusprojekteja kattaa, mutta kunnostus on jotakin, mikä on täysin lainoituskelpoinen toiminnan alla EIPlle. Meillä on hyvin paljon esimerkiksi Itä-Euroopan rautateiden toiminnan parantamiseen tähtääviä projekteja. Ja tässä jälleen kerran uskoakseni EIPn tarjoama hyöty on se, että me luomme vuoropuhelua. Me rahoitamme Itä-Euroopassa monia raltioprojekteja ja tässä yhteydessä meillä on vuosien kokemusta näiden promoottoreiden kanssa tehdystä yhteistyöstä. Ja me pyrimme luonnollisesti viemään eteenpäin projekteja – kohtuullisella tavalla ja pyrimme luomaan projekteja, jotka vastaavat olemassa olevia tarpeita. Ei ole järkeä hyvin nopeuden, nopean rautatieyhteyden projekteja väkisen ajaa läpi. Me pyrimme vastaamaan todelliseen tarpeeseen ja uskoakseni tässä oli tämä crowding out-kysymys. Maria voi ehkä vastata tähän paremmin. Me voimme rahoittaa 50 prosenttia liikennealan projektien kuluista, mutta yleensä rahoitamme, lainoitamme noin 30 prosenttia kuluista. Tämä on hyvin erilainen eh, tilanne eri aloilla, mutta tavallisesti rahoituksemme on 30 prosentin tasoa. 50 prosenttia on katto me lainoitamme 50 prosenttiin asti. Ja sitten uskoakseni, oliko meillä vielä kysymyksiä täällä? Uskoakseni tässä esitettiin sisävesiverkostoihin liittyvä kysymys. Ehkäpä tässä oli pieni väärinkäsitys. Mainitsin suuren taloudellisen tuottotason ja tarkoitan sillä arvoa, että tarjotaan yhteiskunnalle. Viitataan nyt tähän kustannustuottoanalyysiin. Meidän täytyisi luonnollisesti erotella eri seikat. Kun puhun tässä esimerkiksi ilmailu ja tie, maantieprojekteista tarkoitan, että niillä täytyy olla suurempi taloudellinen tuotto. Näillä projekteilla täytyy olla suurempi tuotto, jotta niiden laadukkuus tulee esiin. Ja luonnollisesti sisävesiprojekteja voidaan ottaa mukaan, vaikka niillä on pienempi tuottoaste verrattuna esimerkiksi ilmailu- tai maantieliikenneprojekteihin. Tässä puhun siis taloudellisesta tuotosta. Ehkäpä Katson vielä läpi kaiken. Uskoakseni tässä nyt vastasin niihin kysymyksiin, jotka on osoitettu minulle ja Maria voi vastata näihin Junkerin ohjelmaa koskeviin kysymyksiin. Kiitoksia. Varagan. Niin, hyvää huomenta. Minä käsittelen monia näistä kysymyksistä ja yritän niihin jonkinlaisen rakenteen luoda. Aloitan kysymyksellä, mitä ei me on, olemmeko me pankki. Kyllä, Euroopan investointipankki, me olemme pankki, mutta me emme ole pelkästään pankki. Me olemme myös Euroopan unionin instituutio. Meidät luotiin Rooman sopimuksella ja siksi me emme ole pankki muiden joukossa. Jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat kuule sanoneet tämän, mutta minä voin sanoa, että minä olemme pankki, luottakaa meihin. Kaikkiin pankkeihin ehkä voi luottaa, mutta me olemme erityinen pankki. Ja me emme anna tukia, koska olemme pankki, me emme ole myöskään tuen jakoväline. Me annamme lainoja ja odotamme, että lainat maksetaan takaisin. Me emme ole tavallinen pankki, koska me emme tuota voittoa ja siksi me rahoitamme itsemme pääomamarkkinoilla. Tämä mainittiin, miksi me olemme niin eh, kiinnostuneita tästä kolmen A-luokituksesta. Kolmen A-luokitus on olemassa, jotta Euroopan investointipankki voi saada eh, mahdollisimman alhaisella kustannuksella rahoitusta ja tällä tavoin siirtää nämä alhaiset kustannukset asiakkailleen. Me emme yritä tässä eh, saavuttaa voittoa. Me rahoitamme transaktiot eh, niin, että ne vastaavat riskiä. Ja puhun tässä erityisesti esirin alaisista operaatioista. Kun puhumme korkean riskin eh, transaktioista, niin kyse ei ole halvasta eh, lainasta. Tämä hinnoitellaan mm, riskin mukaan ja sitä ei tueta. Me emme eh, tuota voittoa, me olemme valmiita ottamaan riskejä. Pankit yleensä ottavat riskejä. Euroopan investointipankki eh, noudattaa eh, johtokuntansa suuntaviivoja. Tähän asti meitä on odotettu lähinnä volyymiä ja viime vuonna esimerkiksi lainasimme lähes 80 miljardia, se on aivan valtava summa. Äh, kymmenen kertaa enemmän kuin Maailmanpankki. Tietenkin Maailmanpankki on aivan äh, to, toimii toisenlaisessa maantieteellisessä ympäristössä, mutta me teemme tätä, tämä on meidän tavallista toimintaamme. Mutta sitten esitettiin kysymys, useaan otteeseen esittiin kysymys, mikä ero on nyt on sitten Esirin. Esir tulee tavallisen toimintamme lisäksi. Me tulemme jatkamaan tavallista toimintaamme. Ja sen lisäksi ja tämä tuo sen lisän, niin kiitos Euroopan unionin takuiden ja toivomme, että hyväksytään se, että Euroopan investointipankki voi 5 miljardia pääomaa laittaa sivuun tähän, tähän rahastoa varten. Sitten nämä 16, meillä on 21 ja sitten yritän selittää tämän ähm, kerrannaisvaikutuksen, se, että usein kysytään, no mikä esir on? Mm, mikä äh, e-, esir on? Äh, se ei ole rahastu. Rahasto näkyy vain sen nimessä, Euroopan strategisten investointien rahasto, mutta se ei ole rahasto, se on sopimuksellinen äh, järjestelmä komission ja Euroopan investoitin välillä. Tämän sopimuksen kautta he antavat 16 mm, miljardin takuut, me annamme 5 miljardia pääomaa ja me sovimme, että Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kautta, mutta nämä takuun edunsaaja on Euroopan investointipankki. Me 250 miljardia uusia investointeja mobilisoimme seuraavan kolmen vuoden aikana. On oikein hyvä, että meillä on unionin takuut. Euroopan investointipankki ottaa riskin jokaisessa transaktiossa – emme me siis tee näitä operaatioita vain siksi, että Euroopan unioni on meidän takanamme ja että me huolehtisi niistä. Ainoa tosiseikka on se, että kiitos unionin takuun me pystymme ottamaan sellaisia riskejä, joita Euroopan investointipankki ei tänä päivänä voi ottaa mutta Tämä on se lisä. Se tulee meidän tavallisen toimintamme lisäksi, mutta se mahdollistaa myös sen, että me pystymme huomioimaan rahoitustarpeita markkinoilla, joita emme pystyisi nyt olemassa olevalla pääomakapasiteetillamme huomioimaan. Ja sitten tulemme siihen, miten tämä oikein toimii koska me olemme pankki ja kiitos tämän takuu, me pystymme näin 16 plus 5 miljardin, 21 miljardin avulla mobilisoimaan 60 miljardia pääomamarkkinoilla. Luottoluokituslaitokset luottavat meihin ja velkakirjojen omistajat, jotka meidän velkakirjojamme ostavat vuosittain, me 60-70 miljoonaa joka vuosi eh, päästämme markkinoille, niistä 80 prosenttia näistä omistajista on Euroopan unionin ulkopuolella, he luottavat meihin, koska me pystymme eh, luottamaan tähän eh, ehdottomaan unionin takuuseen, jota, tätä kautta saamme 60 miljardia, jotka lainaamme sitten taloudelle. Kuten jo selitettiin, me koskaan rahoita 100 prosenttista hanketta. Maksimi on 50 prosenttia, keskiverto on noin 30 prosenttia, mutta esirin kohdalla olemme mm, ajatelleet osallistumaan vielä pienemmälläkin määrällä, koska me tulemme huomioimaan näiden hankkeiden riskialttiimmat osat. Tässä puhutaan crowding inningistä ja komissiossa puhutaan mobilisoinnista. Me yritämme mobilisoida eh, muita rahoituslähteitä, koska me tiedämme, että eh, markkinoilla on hyvin paljon likviditeettiä. Muutama eh, vuosi sitten oli likviditeetin puutetta, mutta nyt tilanne ei ole enää sama Pankeilla on rahaa, Euroopan keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaansa ja yrityksillä on rahaa. Ainoa asia on se, että ne pitävät rahastaan kiinni, ne eivät pane sitä talouteen, eivät käytä sitä investointeihin. Ja se, mitä Euroopan investointipankki haluaa tehdä, on luoda tuo linkki markkinoilla olevan likviditeetin ja investointien välillä meidän analyysien mukaan investointeja tällä hetkellä tehdä, koska tällä hetkellä, äh, kun muistetaan äh, talouskriisi, mm, yrityksillä ei ole sitä luottamusta siihen, että huominen on parempi äh, päivä kuin eilinen. Ja siksi ihmiset pitävät kiinni rahoistaan eivätkä investoi niitä. Ja se, mitä me haluamme näillä 350 15 miljardilla saada aikaan, on se, että me haluamme luoda sen luottamuksen, että kyllä olemme selvinneet talouskriisistä, no tilanne on erilainen eri valtioissa, mutta me haluamme tällä tavoin käynnistää talouden investointien tasolla. Me siis sanomme, että täällä on joku Euroopan unionin tasolla, Euroopan pankki on valmis ottamaan osan riskitaakasta harteiltaan, jotta pystyy sitten tekemään nämä investoinnit sanoin osan riskistä. Mä en tule koskaan viemään hankkeen edistäjältä kaikkea riskiä, koska silloin syntyy huolimattomuutta. Me olemme heidän kumppaneitaan ja jaamme riskin. Me olemme pääomamarkkinoiden ja institutionaalisten sijoittajien kumppaneita ja otamme osan riskistä harteilleemme, jotta nämä määrärahat menisivät reaalitalouden käyttöön. Siksi me katsoimme tällaisia riskejä sisältäviä äh, hankkeita. Nämä eivät siis ole Euroopan investointipankin standardi ähm, hankkeita. Se, mitä tässä on esitetty, on normaalia politiikkaa, mitä olemme rahoittaneet menneisyydessä. Nyt puhumme siitä, äh, että samoilla kriteereillä, koska emme me aio nyt äh, vähentää kriteereitä, koska joku muu ottaa riskin kannettavakseen. Ei, meillä on ihan samat kriteerit ja tarkka taloudellinen analyysi, mutta nyt unionin takuun avulla pystymme mm, ottamaan suuremman riskin. Ja operaation voi rakentaa niin, että ensimmäiset tappiot menevät jonkun yrityksen Eh, tietylle mm, eh, luoton antajalle ja me tulemme olemaan tuo. Me otamme pienen osuuden, 15-20 prosenttia, ja loput määrärahat tulevat pääomamarkkinoilta, institutionaalisilta investoijilta, joilla on paljon likviditeettiä eh, ja tämä on toinen osa mm, tästä kerrannaisvaikutuksesta, koska 21 äh, miljardilla saamme sitten noin 60 miljardia, kerran me sen noin kolmella, äh, mutta sitten me äh, rahoitamme 20 prosenttia, joten sitten tämä pitää kertoa vielä viidellä. Tämä on tietenkin vain keskiverto. Emme tule tietenkään aina rahoittamaan 20 prosenttia, joskus 13 ja joskus 27 koska joka kerta me haluamme mm, sopeutua hankkeen tarpeisiin, me tulemme analysoimaan hankkeen, mm, tekemään täysin teknisen ja taloudellisen analyysin, ympäristönäkökohdat tulemme ottamaan huomioon, myöskin yhteiskunnalliset hyödyt, ja mm, koska olemme pankki, tulemme katsomaan asiaa myös rahoituksellisesta ja riskinäkökulmasta, ja oman välintulomme tulemme Äh, luoma mahdollisimman pieneksi, jotta muut voivat osallistua siihen. Olemme hyvin tietoisia siitä, että Euroopan unionin budjetin kautta äh, annetut takuut, niissä on tehtävä kipeitä ratkaisuja siitä, mistä nämä määrärahat otetaan. Ja kun on kyse hankkeista, jotka kaupallisesti ovat elinkelpoisia, jotka voivat tuottaa tuottoa ja tällä tavoin voidaan maksaa tämä laina takaisin. Eli haluamme siirtyä tuke, tuista lainoihin ja takuisiin. Tämä on uudenlainen tapa käyttää julkisia määrärahoja. On tietenkin myös hankkeita, joihin tarvitaan vain tukia tai suuren osan tukia. Tätä varten on rakennerahastot ja muita välineitä. No sitten, miten me valitsemme nämä hankkeet. Kaikki nämä kriteerit, jotka mainitsi, ne sovelletaan, niitä sovelletaan ESIR-hankkeisiin. Se, mitä hän selitti, nämä, nämä kolmen pilarin arviointi, hänellä oli tämä kalvo, jossa hän kertoi, miten kaikki hankkeet analysoidaan ja siinä oli nuo kolme pilaria. Me katsomme taloudellisia vaikutuksia, eikä pelkästään sitä, millaisia vaikutuksia on talouteen, vaan myös millaisia vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Katsomme myös työllistämisvaikutuksia, suoria, epäsuoria, mm, miten tämä edistää yrittäjyyttä alueella ja tulemme myös katsomaan ympäristövaikutuksia, suoria, epäsuoria vaikutuksia, resurssitehokkuutta, kaikkia näitä asioita. Meillä tulee olemaan investointikomitea. Me Euroopan investointipankkina haluaisin kutsua sitä takuukomiteaksi, koska oikeastaan se vain ähm, antaa luvan takuun käytölle. Se ei päätä siitä, äh, mitä hankkeita pitäisi edistää koska Euroopan investointipankki päättää siitä. Euroopan investointipankki ö, ottaa osan näistä riskeistä ja meillä on kaikki järjestelmät, henkilökunta, asiantuntemus siitä, miten tämä tehdään. Me pystymme valitsemaan ö, erinomaiset kuusi tai kahdeksan asiantuntijaa. Heidän täytyy tuntea nämä sektorit, mutta mutta he eivät voi tehdä samaa arviota kuin 300 insinööriä voi tehdä. Ja miksi se pitäisi tehdä kaksinkertaisesti? Kaikki tämä meillä on EUn pankissa, joka on EIP. Tämä tehdään siis EIPssä ja kaikki operaatiot menevät EIPn hallintoelinten läpi, hallintoneuvoston ja johtokunnan läpi koska jos tai jokainen operaatio voisi saada EUn takuun, niin sen täytyy olla myös investointikomitean tai takukomitean äh, hyväksymä. Tämä täytyy olla hyvin selkeä päätös. Äh, komitea on sanottava kyllä tai ei. Eivät äh, he voivat sanoa, että katsotaan nyt, päätetään myöhemmin, koska taustalla on hanke ja hankkeen edistäjä, joka haluaa, että päästään eteenpäin. Saanko vielä vastata tähän kysymykseen, joka liittyy hankejoukkovilkakirjojen ja esirin väliseen suhteeseen. LGTT ja hankejoukkovilkakirjat ovat yhteisiä unionin välineitä. Ne ovat samantyyppisiä siinä mielessä, että me saamme rahoitusta näiden hankkeiden toteuttamiseen. Ne ovat hyvin rajallisia summassa ja myöskin kriteereissään. Erona esiriin on se, että esirissä on paljon laajemmat kriteerit, siksi voimme rahoittaa hyvin erilaisia hankkeita ja voimme käyttää erilaisia välineitä eri alueilla ja lisäksi tämä kokoluokka on paljon suurempi ja siksi vaikutus talouteen on paljon suurempi. Ja jos muita kysymyksiä on mielelläni vastaan, mutta tähän päätän puheenvuoroni. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Me olemme nyt vähän tässä, me tässä vähän aikataulupaineita. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja kyllä mielellämme otan tämän tarjouksen vastaan. Jos kysymyksiä on, niin käännymme teidän puoleenne ja kiitän oikein sydämellisesti siitä, että tulitte tänne ja pysymme yhteydessä.